på jämställdhetsutskottets vägnar. Så... Tasa-arvoasioiden valiokunnan nimissä haluaisin toivottaa kaikkia oikein lämpimästi tervetulleeksi tämän iltapäivän julkiseen kuulemistilaisuuteen. Aiheena meillä on yksinhuoltaja äitien tilanne. Olen hyvin iloinen siitä, että voin toivottaa tervetulleeksi kollegat ja monet muut läsnä olevat tänä iltapäivänä. Samalla on mukava toivottaa tervetulleeksi kutsutut asiantuntijamme. Asiantuntijamme, joilla on paljon tietoa ja kokemusta tältä alalta, josta keskustelemme iltapäivän aikana yhdessä. Olen myös iloinen siitä, että voin toivottaa tervetulleeksi komission edustajan. Ropa Reskajas työllisyyspääosastolta. Tervetuloa. Tämän päivän kuulemistilaisuus jossa käsitellään yksinhuoltajaäitien tilannetta, on yksi osa työtämme täällä tasa-arvoasioiden valiokunnassa. Jäs, jäsenet päättivät, että tältä alalta tehtäisiin valiokunta-aloitteinen mietintö. Se on tärkeä mietintö, josta valiokunta on päättänyt ja olen iloinen siitä, että voin esitellä meidän esittelijämme – edustaja Materan, joka on todella sitoutunut tällä alalla. Tämän iltapäivän kokous jaetaan kahtia. Kaksi paneelikeskustelua. Ensimmäisenä aiheena uudet perhekuviot ja ne haasteet, joita yksinhuoltaja äitien kotitalouksissa kohdataan. Ja toisena aiheena käytännön ratkaisut ja poliittiset strategiat, joilla voidaan tukea yksinhuoltajaäitiä. Yhteiskunta muuttuu ja silloin muuttuu myös se, minkälaisissa perheissä eletään. Tärkeää on, että katsomme tapahtuvia muutoksia yhteiskunnassa, että otetaan riittävällä tapaa huomioon – parhaat ratkaisut, jotka sopivat käytäntöön, jotta voidaan sopeuttaa tilannetta niihin perherakennelmiin, joita on tällä hetkellä. Haluaisin myöskin sanoa, että totta kai se, että yksinhuoltaja äitejä on yhä enemmän – tämän päivän yhteiskunnassa on merkittävä seikka, mutta kyllä yksinhuoltaja äitejä on aina ollut eri syistä. Itse olen kasvanut viiden sisaruksen kanssa yksinhuoltaja äidin huoltamana, koska minun isäni kuoli hyvin varhain ja jätti kuusilapsisen perheensä. Ja minulla on sellainen kokemus tästä, että yksinhuoltaja äiti huolehti perheestään, kuudesta lapsestaan, kuudesta lapsesta kunnon kansalaiset ja tämän tyyppistä on tapahtunut kaikenlaisissa yhteiskunnissa, että jostain syystä toinen vanhemmista on jäänyt yksi ja on joutunut selviytymään siitä tilanteesta. Ei välttämättä niin, että ratkaisujen pitää olla erilaisia siksi, että perheen tilanne on hyvin erityinen, mutta me olemme nähneet esimerkkejä siitä, miten on mahdollista myös selviytyä tuollaisesta tilanteesta. Mutta yhteiskunnan apua ja tukea varmasti tarvitaan. Tässä minulta lyhyt johdanto tähän iltapäivään, josta varmasti tulee erittäin mielenkiintoinen. Opimme aiheesta lisää ja näin voimme yhdessä nähdä mahdollisia ratkaisuja, joiden kautta voimme parantaa tilannetta silloin, kun se on tarpeen. Jälleen kerran siis lämpimästi tervetuloa tähän iltapäivän kokoukseen. Olen iloinen voidessani antaa puheenvuoron meidän esittelijällemme, edustaja Materalle, jotta hän voi johdatella tähän aiheeseen ja mietintöön. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Grazie, presidente. Allora... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä puheenjohtajan tervehdyksiin asiantuntijoille ja kollegoille, joita on täällä tänään salissa runsaasti paikalla. Tänään käsittelemme aihetta, joka koskee yksinhuoltaja äitejä. Kyseessä on hyvin vanha aihe ikään kuin, mutta tänä päivänä enemmän kuin koskaan meidän olisi puhuttava tästä aiheesta. Ja täällä tässä kokouksessa asiantuntijoiden kanssa meidän olisi löydettävä konkreettisia äh, ratkaisuja mahdollisimman pian heille. Tämä naisten asioiden ja tasa-arvoasioiden valiokunnan pitäisi nyt konkreettisesti otettava tämä asia käsittelyyn. Tilastotiedot ovat hyvin huolestuttavia viime kuukausilta, sillä yksinhuoltaja äitien määrä on kovassa nousussa. He ovat myös köyhiä ja naiset ikään kuin tässä todella kärs, kärsivät myös köyhyyden handikapista. He ovat yksin, he ovat naisia ja he ovat vielä köyhy, köyhiä. Tästä tulee uusi sukupuolisidonnainen syrjintätekijä, koska naiset ovat miehiä enemmän alttiilla köyhyydellä. Tämä on tieto, jonka vahvistaa myös kertomus naisten ja lasten olosuhteista. On välitettävästi vahvistettu, että paitsi Euroopassa muuallakin maailmassa tämänkaltaisten naisten määrä on eksponentiaalisessa kasvussa. Euroopan parlamentin on siis otettava kantaa tähän asiaan toimittava mahdollisimman pian. Ja tästä syystä puheenjohtaja Svensson korosti, että olemme täällä siksi, että keräisimme ehdotuksia asiantuntijoille ja jo, että voisimme ryhtyä kirjoittamaan äh, tämän mietinnön sivuja. Minä olen äh, erittäin iloinen ja minulla on suuri kunnia olla tässä asiassa esittelijänä. En nyt halua viedä aikaa muilta italialaisena se onnistuisi kyllä helposti, mutta parlamentin jäsenenä olen oppinut ilmaisemaan itseäni hyvin tiivisti ja nopeasti ja menemään nopeasti e- asiaan niin, että toimimme mahdollisimman tehokkaasti. Me naiset kyllä tiedämme, kuinka tärkeitä on toimia tehokkaasti ja konkreettisesti. Haluaisin heti esitellä ensimmäisen paneelin e- asiantuntijat. Ensin hän äh, tulemme käsittelemään tätä uutta perhemuotoa, yksinhuoltaja äitien kotitalouksien haasteet. Meillä on täällä kaksi asiantuntijaa. Ensinnäkin Rossana Trifiletti, hän on perhesosiologian ja sosiaalipolitiikan professori Firenzen yliopistossa Italiassa. Sitten meillä on Laura Brandti, hän on kansallisen sosiaalialan tutkimuskeskuksen Ekken tutkimusjohtaja Kreikasta. Aloitankin heti Trifiletin e- esittelyn. Hän on siis sosiologian, sosiopolitiikan ja perhesosiologian professori. Hän on julkaissut useita julkaisuja näistä aiheista, erityisesti koskien yksinhuoltaja-äitien problematiikkaa. Meillä on noin 15 minuuttia käytettävissä. Tämän haluan sanoa asiantuntijalle. Olkaa hyvä. Uh, first of all, I beg your pardon if I... Ihan ensiksi haluan pyytää anteeksi sitä, että en puhu englantia. Olen varmempi omalla äidinkielelläni. Uh, presentare la problematica delle madri. No niin, äh, pyrin nyt äh, käsittelemään tätä yksin huoltaja äitien problematiikkaa. Kuten puheenjohtaja Minuakin tämä problematiikka yksinhuoltaja äitinä koskettaa hyvin läheltä. Ja olen kokenut eron ja köyhtymisen itsekin, mutta yliopistoalan edustajana haluaisin nyt kuitenkin aloittaa tästä problematiikasta ja erityisesti tietojemme rajoista koskien tätä ongelmaa. Liian sokeasti ei pitäisi luottaa tilastotietoihin. Tilastotiedot kuvailevat joskus tilannetta, joka ei ole kovinkaan luotettava, ei niin luotettava kuin kvalitatiiviset kenttätutkimukset. Ja tietenkin minä olen hyvin puolueellinen tässä, koska olen sosiologi ja olen aina, aina ainakin viiden, viimeisten 15 vuoden ajan tehnyt sosiologisia tutkimuksia kvalitatiivisilla menetelmillä ja olen sitä mieltä, että tämän tyyppisten tutkimusten tulokset ovat loppujen lopuksi paljon vakuuttavampia kuin pelkät numerot, jotka usein olisi analysoitava vielä ja asetettava omaan yhteyteensä yksinhuoltaja vanhemman tai äidin tilanne on myös tilastokulttuurista riippuvainen. On totta, että aivan kuten täällä juuri sanottiin, tämä ilmiö on kasvamassa, mutta tilanteet ovat hyvin erilaisia maista toiseen. Yritän niveltää esitykseni niin, että pyrin kehittelemään näitä näkökohtia, mutta yritän myös kertoa tästä kausaalisesta suhteesta yksinhuoltajuuden ja köyhyyden välillä. Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen liittyvät tähän Kyseessä on tilanne, jossa yksin, yksinhuoltajat ovat haavoittuvampia kuin pariskunnat ja siihen liittyy monia näkökohtia, jotka kuuluvat elämänlaatuun, eikä ainoastaan taloudellinen selviytymiskyky. Pyrin tässä nyt esittelemään näitä asioita ja minulla oli onnea saada tältä äh, saada tutkimuksen, joka koski 13 maan vertaileva tilanne, että siinä todella keskityttiin tämän tyyppisten perheiden köyhyyteen. Ja sen pohjalta voin ehkä luonnehtia tämän tyyppisten perheiden kehitystä tulevaisuudessa ja esittelee jotakin suosituksia, mihin suuntaan minun mielestäni olisi poliittisissa ehdotuksissa mentävä. Kausallisena selityksenä on vaikea ottaa vain kovat tosiasiat huomioon. Meidän on oltava tietoisia siitä, että tilastosta saadaan suuntauksia, mutta ne eivät täysin kuvaa tilannetta. Tilanteeseen vaikuttaa kunkin maan kulttuuriperinne. Joissakin maissa perhemalli, perinteinen pariskuntaan pohjautuva perhemalli on vielä hyvin voimakas. Ja yksinhuoltaja perheet helposti kuvaillaan poikkeuksena verrattuna tähän normaali vallitsevaan, vallitsevaan tilanteeseen. Perhemuotoja on kuitenkin monia ja kaikki ovat nykyään kulttuurisesti normaaleja. Tämä näkyy monissa näkökohdissa. Annan vain yhden esimerkin Irlannin Perustuslaissa on yksi artikla, jossa todetaan, että naisia ei saisi taloudellisista syistä, pitäisi pakottaa hoitamaan omia laskujaan Se, mitä, mikä tilanne on, kussakin maassa riippuu ero tilanteista ja avioliittojen ulkopuolella syntyneistä lapsista. Nämä tilanteet ovat vaihdelleet EU-ssa, mutta kasvuvauhti on erilaista. 80-luvulta vuoteen 2000 AU-lapsien määrä on kolminkertaistunut, mutta Ranskassa esimerkiksi ne ovat No, nousseet nelinkertaisiksi ja Ruotsissa itse asiassa tämä muutos oli tapahtunut jo aikaisemmin, pidämmehän se Ruotsia hyvin edistyksellisenä maana. Sitten meillä pitäisi erottaa toisistaan de jure ja de facto yksinhuoltajaperheet. Jos Todellakin ajattelemme perheen toimimista tästä näkökohdasta, emmekä katso pelkästään virallista tilannetta, onko kyseessä avioliitto tai yhdessä asuva pariskunta. Yhtäkkiä huomaamme, että on olemassa, että pariskunnissa virallisesti elävistä perheistä löytyy on tosiasiassa yksinhuoltaja äitiä. Ja joskus taas virallisesti yksinhuoltajilla onkin kumppani. Ja eri maiden tilastot toimivat eri tavoilla. Joissakin esimerkiksi otetaan huomioon nämä yksinhuoltajaäitien tai vanhempien kumppanit. On vaikea todella mitata tätä ilmiötä. Lasten iätkin otetaan eri lailla huomioon. Italiassa esimerkiksi yksinhuoltajan perheenä pidetään perheessä on lapsia ilman, ilman ikärajoa. Toisin sanoen, jos siellä on 80-vuotias äiti ja 60-vuotias lapsi, niin eh, tämäkin, pariskunta, tämäkin perhe otetaan mukaan. Toisissa maissa on erilaisia ikärajoja 25-27 vuoteen asti, ja tämä tietenkin merkitsee, että, että ongelma näyttäytyy hyvin erilaisina. Euroopan tasolla on pyritty suitsimaan tätä ero, erilaisuutta, mutta olemme vasta saamassa ensimmäisiä tuloksia eurooppalaista paneelista. E, meillä ei ole vielä aivan valmiina nämä tutkimukset. Tähän mittatapoihin on myös lisättävä väestörakenne. Esimerkiksi se, että jossakin maassa on enemmän tai vähemmän nuoria teiniäitejä, vaikuttaa esimerkiksi siihen, että että anglosaksisissa maissa, Englannissa ja Walesissa teini äitiys on suurempaa ja tällöin tämä vaikuttaa yksinhuoltajien tilanteeseen, koska puhumme tietyn tyyppisestä problematiikista, hyvin nuorien äitien tilanteesta, jos yksinhuoltaja äidit taas jos niiden, numero, jos niiden määrä on suuri. Siksi, että on tapahtunut paljon avioeroja, niin tilanne on tietenkin hyvin erilainen ja näiden äitien ikä on paljon suurempi. Toisin sanoen ei tämän tyyppisten perheiden määrän kasvu voi kuvailla ilmiötä, vaan, se on, no, vaan tähän oikeastaan on laitettava vielä kolmas kerros sosiaalipolitiikan myöntävä, myöntävä tuki myöskin aiheuttaa suuria eroja ja köyhyyserot ovat hyvin erilaisia ja hyvin suuria. Joissakin maissa on suuria prosenttimääriä yksinhuoltajaäitejä kuten Ruotsi ja Norja verrattuna pariskuntiin, mutta kuitenkin nämä, näiden perheiden köyhyys ei ole kovinkaan suurta, koska hyvinvointivaltion tuet pienentävät ja lieventävät köyhyysvaaraa. Jos nyt yleisesti ottaen käsittelemme jotakin EU-maata ja vertamme yksinhuoltajaperheitä perheitä pariskuntaperheisiin näemme, että sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys tulee nopeasti kuvaan, koska yksinhuoltaja perheet prosentuaalisesti ovat köyhempiä kuin perheet, joissa on kaksi vanhempaa. Eurostatin tietojen mukaan ja näihin tilastotietoihin on, on siis suhtauduttava varauksella yksinhuoltajia perheiden elintaso on 11 prosenttia alempi kuin muiden, joilla on lapsia, ja 20 prosentilla, 23 prosentilla pienempi kuin perheillä, joilla on yksi vanhemmista töissä ja 27 prosenttia huonompi verrattuna perheisiin, joiden monemmat vanhemmat käyvät töissä. Tämä tietenkin aiheuttaa hyvin erilaisia tuloksia eri Euroopan maissa. Tiedämme esimerkiksi, että Ranskassa yksi kolmesta yksinhuoltaja vanhempien perheessä, perheessä elävistä on köyhyysvaarassa. Englannissa taas joka toinen on tässä köyhyysvaarassa. Jos nyt katsomme problematiikkaa lapsien köyhyydestä käsin, niin itse asiassa ongelma on vielä laajempi ja hankalampi verrattuna vanhempien tilanteen mittauksiin, mutta tämä tutkimus, johon viittasin aikaisemmin, jossa vertailtiin 13 Euroopan maata. Mitattiin ensimmäistä kertaa, että ei ole niinkään totta se, että yksinhuoltaja perheet, joissa on isä yksinhuoltajana, eivät olekaan köyhiä. Yksinhuoltajuus siinä tilanteessa, kun yksinhuoltajia on riittävästi, No tietenkin on hyvin harvinaista, että miehet ovat yksin huoltajia. Itse asiassa tilanne on se, että Pohjoismaissa, jossa tällaista alkaa näkymään, huomataan, että myös yksinhuoltaja isät ovat köyhempiä kuin perheet, jossa on kaksi vanhempaa. Yksinhuoltaja vanhemmilla on se ongelma, että ne ovat, he ovat ikään kuin köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen eh, työmarkkinoilta sy- loitontumisen eh, koulutuksesta ulos jäämisen noidan kehässä. Tämä pätee erityisesti nuoriin yksinhuoltaja äiteihin. Tästä syystä tilanne, tilanteilla on taipumus aina vain pahentua. Tilastotietojen ja tutkimuksen antamien tietojen haluaisin nyt kertoa teille, mitä olen nyt oppinut niistä lisää näiden monia vuosia kestäneiden tutkimusten lisäksi, jotka koskevat yksinhuoltajia vanhempia. Ensinnäkin nyt ongelman pureudutaan lopusta päin ja haetaan maantieteellisiä määritelmiä ja näitä noidan kehiä sekä politiikan vaikutusta ihmisten sen elämään. Niissä maissa, joissa ollaan julkisessa keskustelussa hyvin tietoisia yksin huoltajaperheiden problematiikasta ja niiden maiden, joissa se ei ole niinkään näkyvillä, kuten Italiassa ja ehkä muissakin Välimeren maissa, havaitaan, että jos katsotaan sosiaalipolitiikan tilannetta, niin yksinhuoltaja vanhemmat kuitenkin turvautuvat siihen usein biografisten tutkimusten kautta havaitaan, että liian usein unohdetaan se, että yksinhuoltaja vanhemmuus on yksi elämän vaihe, johon siirrytään ja josta siirrytään pois. Ja kyseessä ei ole mikään sosiaalinen label tai merkki niin kuin aikaisemmin, kuten puheenjohtaja muistutti. Yhä useammille naisille näin käy, mutta yhä enemmän myös miehet ovat vastaavassa tilanteessa. Toinen kvalitatiivisten tietojen antama hyöty on se, että niiden kautta saadaan välittömästi kuvaus mahdollisista vastauksista näille perheille. Osittain hyödynnetään sosiaalipolitiikkaa ja merkittävässä määrin epävirallisia verkostoja. Kaikkein köyhimmät maat eivät usein edes voi hyötyä sosiaalipolitiikasta, koska nämä, näillä perheillä ei ole mitään virallista työpaikkaa eivätkä he voi hyötyä verovähennyksistä. Tästä aiheutuu ongelma. Kuinka, jos sosiaalipolitiikalla pyritään vaikuttamaan tähän ongelmaan, siinä olisi otettava huomioon myös näiden spontaanien auttamisverkostojen toiminta perheiden ympärillä, erityisesti Välimeren maissa – Tällaista tapahtuu paljon. Tunnen Italian tilanteen paremmin, mutta uskon, että Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa tilanne on vastaavanlainen. Usein tuntuu siltä, että, että tässä tilanteessa on vähemmän perheitä, mutta se johtuu siitä, että emme ota huomioon sitä, että Välimeren maissa yksinhuoltaja, vaan mm, perheet kuuluvat laajempiin perheyhteyksiin ja näin ne jäävät laskematta ja huomioon ottamatta tämän tyyppinen apu olisi tehtävä näkyväksi ja sille olisi annettava tukea. Sitten kun ajatellaan kvalitatiivisia tutkimuksia ja niiden tuomaa hyötyä, voisin mainita edelleen politiikan konkreettisen vaikutuksen, niin että voimme toteuttaa sellaista politiikkaa, joka nojautuu spontaaneihin suuntauksiin, Esimerkiksi näiden vanhempien suuri halu päästä virallisille työmarkkinoille. Se on varmasti keskeinen ongelma. Voisimme ajatella sen, sen tyyppistä politiikkaa, joka on aivan tämän vastaista. Näemme erittäin hyvin myös sen, että suuri osa ainakin Etelä-Euroopan maissa elävistä. Kyseessä on yksinhuoltaja vanhemmat, jotka ovat pimeissä töissä 25-30 mm, prosenttia mm, BKTstä tulee pimeiltä työmarkkinoilta. Ja tässä tilanteessa tietenkin toiminnan on oltava aivan erilaisia kuin muualla. Tutkimuksesta tulee myös hyvin selväksi se, että vanhempi, joka kasvattaa lapsensa yksin, on ikään kuin äärimmäinen esimerkki siitä, kuinka voidaan yhdistää työ- ja perhe-elämää. Tähän tilanteeseen olisikin puututtava kiireellisesti. Suuri osa yksinhuoltaja vanhemmista on ainoastaan pimeillä, markkinoilla, pimeillä työmarkkinoilla. Se aiheuttaa kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman hukkaan heittämistä. Tietoon pohjautuu muuttuvassa yhteiskunnassa tällaista ei pitäisi sallia. Kyseessä on problematiikka, josta emme tiedä tarpeeksi. Siksi olisi tehtävää kunnollisia sosiologisia tutkimuksia Ainoastaan Euroopassa voidaan toteuttaa näin kalliita tutkimuksia niin, että ei otettaisi näytteitä vain joistakin maista, vaan kaikista Euroopan unionin maissa ja myös ehdokasvaltioista. Tutkimuksessa olisi keskityttävä siihen, kuinka näissä eri tilanteissa toimivat sosiaalipolitiikat, joiden tarkoituksena olisi helpottaa siirtymistä perhe-elämän ja työelämän välillä. Ja olisi pyrittävä siihen, että se olisi mahdollista sekä naisille että miehille. No niin, sitten päätelmiin haluaisin todeta, että todella oli tämä tutkimus, joka koski 13 valtiota ja minusta vaikuttaa siltä, että sosiaalipolitiikassa on jo tapahtunut tiettyä lähentymistä. Se on tunnustettava Euroopassa. Ne maat, jotka ovat ensin pureutuneet yksinhuoltajan vanhempien problematiikkaan, ovat nyt paremmin valmiita käsittelemään näitä uusia riskejä ja voivat suunnata hyvinvointivaltion periaatteita tähän suuntaan. Yksi kaiken selvimmistä esimerkkeistä ja ehkä symbolisinkin esimerkki on se, että jos laitetaan kronologisen järjestelmän, kehitykseen maat, jotka ovat eh, aikaisemmin tai myöhemmin toimineet ja samaan, samalle linjalle asetetaan maat, jotka ovat ryhtyneet muuttumaan sosiaaliturvaa, niin, esimerkiksi leskeys erotettiin muista yksinhuoltajuuden malleista ja on ryhdytty investoimaan orpojen ja leskien eläkkeisiin. On saatu aikaan toimia, jotka on suunnattu yleisesti ottaen yksinhuoltaja vanhemmille, riippumatta siitä, mistä syystä henkilöistä on tullut yksinhuoltajia. Ehkä palaan tähän vielä keskustelun aikana, mutta tämä voisi olla yksi suosituksista. Monissa maissa – on sellaisia toimia, joissa julkinen valta korvaa e, esimerkiksi e, nämä korvaukset, mikäli isä ei pysty maksamaan. Kiitoksia. Kiitämme professori Trifellettiä tästä alustuksesta ja nyt annan puheenvuoron välittömästi tämän paneelin toisille asiantuntijoille. Kyseessä on Laura Alibranti. Hän on kansallisen sosiaalialan tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja. Valibranti on tieteellisen komitean jäsen, sukupuolen välisen tasa-arvon komitean jäsen ja hän on johtanut jo ja osallistunut moniin tasa-arvoa koskeviin tutkimuksiin, sosiaalipolitiikkaa ja perhepolitiikkaa koskeviin tutkimuksiin pyydän, että pidätte kiinni puheajasta. Muussa tapauksessa emme ehdi käymään keskustelua. Kiitoksia. Um, thank you very much. Kiitos. Ihan ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtajaa sekä FEM-valiokunnan jäseniä kutsusta tähän kuulemiseen. Tietysti, koska olen toinen puhuja, niin monet asiat ovat jo tulleet sanone, sanotuksi tässä edellisessä puheessa. Ja olen, me olemme teke, tehneet tutkimusta Euroopan tav- tasolla, joten ehkä toistan joitakin asioita. Kuudesta 60-luvun luvusta lähtien on ollut paljon muutoksia perhemalleissa, lasten saamisessa ja näihin muutoksiin kuuluu esimerkiksi se, että ihmiset menevät myöhemmin naimisiin ja saavat myöhemmin lapsia. Lisäksi perheen koko on muuttunut ja avioliiton ulkopuolella saaneet, saatujen lasten määrä on muuttunut. on esimerkiksi yhden henkilön talouksia, on avoliittoja ja saman sukupuolen välisiä suhteita ja niin edelleen. Sitten sosiaaliset rakenteet ovat muuttuneet. Euroopassa, kuten tässä sanottiin jo, on erilaisia liittoja ja suurin osa, yhä suurempi osa avioliitoista päätyy eroon. Eli lasten saaminen ja avioliitto ei ole enää niin linkitetty toisiinsa. Monet parit eivät ole naimisissa, kun he saavat ensimmäisen lapsensa. Tärkeä ilmiö on myös se, että avioliiton ulkopuolella syntyy yhä enemmän lapsia. 2009 noin 37 prosenttia eurooppalaisista lapsista syntyivät, syntyi avioliiton ulkopuolella. Tämä on erittäin merkittävä luku. Tärkeä ero on myös se Euroopan tasolla, kuten sanottiin jo aikaisemmin, on paljon eroja Euroopan tasolla. Skandinavian maissa on suurin määrä, noin 50 prosenttia lapsista, jotka syntyvät avioliiton ulkopuolella. Keski-Euroopassa se on noin 40 prosenttia. Ja uusi ilmiö on se, että myös Etelä-Euroopan maissa nyt yhä enemmän lapsista syntyy avioliiton ulkopuolella. Kuitenkin Kreikassa tämä määrä on hyvin alhainen, niin se on ainoastaan noin 7 prosenttia. Tietysti sosiaaliset äh, asenteet vaikuttavat tähän ja myös tukipolitiikkojen puute valtion taholta. Meillä on kaikista alhaisin äh, lukema Euroopassa vain 7 prosenttia. Jotta on joitakin ongelmia määritelmissä, joka jo mainittiin tässä aikaisemmin, on ollut paljon vaikeuksia määritellä yksinhuoltajuus ja mitata sitä. Yleisesti tämä liittyy lasten huoltajuuskysymykseen, eli huoltajuus on tärkeä määritelmä perheeseen kuuluu yksi, ainakin yksi vanhempi ja yksi huolettava lapsi. Huoltajuus on myös, siihen liittyy myös määrittely, määrittelyongelmia. Näitä Eurostatin mukaan ö, huolettavat lapset ovat alle 16-vuotiaita tai 16-24-vuotiaita, jotka asuvat perheessä, jossa on ainakin, ainakin yksi vanhempi joka, ja lapset ovat, talo, eivät tee taloudellista työtä. Tämä mainittiin myös aikaisemmin sellainen yksinhuoltaja äiti, joka on edelleen omien vanhempiensa luona asumassa, niin tämä on yleensä, tätä tavataan Etelä-Euroopan maissa, on arvioitu, että noin kaksi prosenttia Euroopan unionin talouksista on tällaisia talouksia. Yksi huoltaja perheet, niiden määrä on noussut 24 prosenttia, 24 prosenttia se on 5 prosenttia Portugalissa ja ää, Kreikassa, jossa on, se on alhaisimmillaan. Naiset ovat yhä enemmän tai suurimmassa osassa, suurin osa yksinhuoltajaperheistä on yksinhuoltajan äitien perheitä. Kreikassa se on suurin osa äitistä, äideistä on 30-50-vuotiaita. Tässä näemme eri erot eri Euroopan maiden väleillä. Meillä on nuorempia äitejä yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa sekä Maltalla. Näissä maissa äidit ovat nuorempia. YH-äitien kategoriat niihin ne on eroteltu sen perusteella, ovatko äidit naimisissa, ovatko he leskiä vai eronneita. Tähän liittyy erilaisia sosiaali, hu, ö, sosiaalisia tuen muotoja. Nyt monissa maissa eronneiden äitien määrä on sama kuin ei-naimisissa olevien äitien määrä. Kuitenkin yksinhuoltaja taloudet ovat erittäin haavoittuvia sosiaalisille ongelmille, koska näitä ensinnäkin perheen huolet tai vastuullisuus sekä työelämä liittyvät näihin ongelmiin. järjestelmällisen tutkimuksen puute on ongelma. Tästä koko ongelmasta ei saada Euroopan tasolla selkeää kuvaa, kuten edellinen puhuja jo sanoi. yksinhuoltaja äitien lapset, on, niitä on yhä enemmän ja nämä, tämä liittyy usein köyhyyteen, Tämä liittyy siihen, että äidit ovat vanhempi, lastensa ainoita huoltajia ja, ja tämä liittyy ei ainoastaan siihen, että pitää liittää työttömyys ja äitiys, vaan myös siihen, että isä ei aina pysty elättämään lasta eron jälkeen. työttömyysluvut ovat suurempia yksinhuoltaja-äitien kuin muiden äitien keskuudessa. Meillä on joitakin lukemia, jotka liittyvät perhe, perhe elämän, lapset, jotka elävät yksinhuoltajan kanssa, ovat enemmän tai suuremmassa riskissä joutua köyhyyteen kuin muut lapset. Euroopan keskimäärä on 35 prosenttia köyhyysriski verrattuna siihen 14 prosenttiin kahden vanhemman perheissä. Tämä on 2007 vuodelta. UK, Luxemburg, näissä maissa on suuremmat luvut ja Maltalla myös, siellä on suurin luku, Keski-Euroopassa sekä Pohjois-Euroopassa nämä luvut ovat alhaisempia, koska näissä maissa on perheverkostoja ja tukiverkostoja. Tietysti köyhyysriski riippuu erilaisista tekijöistä, esimerkiksi työn, äidin työn, työstä, onko äiti koko päivä töissä vai onko osa päivä, osa-aikatyössä sekä äidin iästä. Keskimääräinen EU20 keskimääräinen riski oli 65 ja osa-aikatyö osa-aikatöissä käyvissä äitellä se oli 30 prosenttia ja koko aikatöissä käytyvällä äitillä 15 prosenttia. Yksin nyt keskityn yksinhuoltajaperheisiin Kreikassa. Ne ovat edelleen marginaalissa julkisessa keskustelussa ja akateemisessa tutkimuksessa, vaikka se on hyvin näkyvä sosiaalinen todellisuus nyt. Nämä yksinhuoltajaperheet tuottavat sosiaalista syrjäytymistä ja tämä liittyy muutoksiin perhemalleissa tätä ei ole otettu huomioon sosiaalipolitiikan suunnittelussa. Ei ole institutionaalista puitteita, jotka suojaisivat yksinhuoltajaperheitä verrattuna kahden vanhemman perheeseen. Monet ö, toiminnot ovat vanhentuneita ja perheen konsepti, sitä ei ole päivitetty vastaamaan tämän päivän todellisuutta sosiaaliturva ja yhteisön tuki ei ole suunniteltu yksinhuoltajaperheille parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvin tiedetään kuitenkin, että vanhemmuus on molemman vanhemman vastuulla, äidin ja isän vastuulla. Se, että yksinhuoltaja äidit pitävät huolta yksin lapsistaan, se lisää köyhyysriskiä on erittäin tärkeää kehittää ja soveltaa eurooppalaista järjestelmää yksinhuoltaja äiteihin ja pitäisi antaa ensisijainen tai ensisijainen tavoitteena pitäisi olla parantaa heidän kykyään selvitä heidän jokapäiväisestä elämästään työssä ja lastenhoidossa. Sitten jotakin erityisiä politiikkoja liittyen äiteihin ja lapsiin – pitäisi auttaa äitiä osallistumaan työmarkkinoille ja lapsista erityispiirteinä on se, että monet lapset, heillä on kaksi perhettä avioeron jälkeen. Lasten ongelmat ovat hyvin monimutkaisia ja tämä tarvit, vaatii erilaisia toimenpiteitä lasten tilanteen parantamiseksi. Tietysti talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti tähän lasten huoltoon. Kuten on sanottu, sosiaaliset järjestelmät auttavat erityisesti haavoittumassa asemassa olevia ryhmiä. Tämän jotkut maat eivät pysty vastaamaan suureen tarpeeseen, joten pahimmassa tilanteessa ovat haavoitumissa asemassa olevat yksinhuoltajaperheet. Yksinhuoltajaäidit ovat kiinnostava rajatapaus, äh, joka liittyy uuden äh, hyvinvointivaltioihin. Pitäisi tunnustaa myös palkaton työ ja lastenhuolto. Kiitos. Grazie dottoressa Lipranti anche per essere stata nei... Kiitokset myös siitä, että piditte kiinni puheajoista ja niin ollen voimme nyt antaa puheenvuoron valiokunnan jäsenille. Aloitamme sitä Gurmaista. Hän on varjoesittelijänä sosialistien ja demokraattien ryhmästä, ryhmästä parlamentissa. Kiitos oikein paljon. Me saimme erittäin hyvän käsityksen aiheesta ja kuten kaikki tietävät, on hyvä saada myös tilastotietoa, että kuva on selkeämpi. Ja olen tietenkin hyvin kiitollinen kollega Barbara Materalle, että hän huolehtii tästä mietinnöstä. Minä uskon, että yksinhuoltaja äitien tilanne on hyvin tärkeä meille, koska se osoittaa yhteiskuntamme tilaa laajemmin. Joten pyydän ottamaan esiin nyt ne seikat, jotka mielestäni mietintään tulisi sisällyttää. Yksinhuoltaja vanhempia on yhä enemmän, kuten kuulimme. Tilanne on tällainen, sitä me voi muuttaa, koska millään politiikalla ei pystytä tällä tavalla muuttamaan ihmisten valintoja. Joten lapsia pitäisi kohdella tasavertaisina riippumatta siitä, missä perhe, minkä muotoisessa perheessä eletään. Ja totta kai kuulimme, sanoisin, järkyttäviä lukuja. 37 prosenttia lapsista syntyy avoliiton ulkopuolella. I, number, eh, I would say. Siis todella merkittävä luku. Ja totta kai tässä pitää ajatella vastuullisuuden tunnetta ja siitä syntyy perhe, käsitys perheestä. Miksi yksinhuoltajaperheet tarvitsevat huomiotamme? Koska heillä on samat vastuualueet kuin pareillakin, mutta he tekevät tätä työtä yksin. Ja olen kiitollinen kollegalle siitä, että selkeästi on sanottu, että talous- ja rahoituskriisin aikana yksinhuoltajan vanhempien tilanne oli vielä heikompi, joten nämä perheet ovat haavoittuvaisempia kuin muut perheet, joten pitäisi todeta, että suurin osa yksinhuoltajan vanhemmista on naisia, 91 prosenttia, sekin on melko järkyttävä luku, ja että köyhyys iskee paljon pahemmin yksinhuoltajan vanhempien perheeseen aikaisemmin olemme sanoneet, että köyhyydellä on naisen kasvot ja ilmeisesti tilanne on edelleen sama. Meidän pitäisi tila- kerätä jäsenvaltioista ja unionista kaikki tarvittava tieto, tilastotieto, jotta tietoa olisi enemmän. Totta kai myös pitäisi huolehtia siitä, että naiset, jotka jäävät yksin lasten kanssa, eivät ole niinkään valmistautuneita taloudelliseen riippumattomuuteen näin yhtäkkiä. Huonommin valmistautuneita kuin miehet ja siksi nämä naiset tarvitsevat erityistä tukea. Tässä pitää siis taistella siinä, että ollaan ihan yksin hankalassa taloustilanteessa ja jatkuvasti pitää huolehtia siitä, että saadaan työ- ja perhe-elämänä yhdistettyä. Tietenkin eläkekysymys myös ja se, että nämä äidit eivät voi säästää rahaa myöhempään, koska sen hetken taloudellinen taakka on niin suuri. Jossain luin senkin, että yksinhuoltaja äitien terveys on heikommassa tilassa kuin pariskunnissa elävien naisten. Ja meidän pitäisi katsoa, mitä tälle asialle voimme tehdä. Meidän pitäisi myös analysoida niitä valtavia vaikeuksia, jotka kohtavat näitä äitejä, kun puhutaan erityisesti työ- ja perhe yhdistämisestä – kuten täällä jo mainittiin. Ja mitä työllisyyskysymykseen kaiken kaikkiaan tulee, meidän tulisi puuttua siihen, ettei ole kunnollisia palveluita, lasten hoitomahdollisuuksia ja ainoastaan tavanomaisten työaikojen yhteydessä, vaan myöhemmin. Nämä perheet todella tarvitsevat tukea, lastenhuoltotukea. Jotta naiset voisivat paremmin yhdistää työ- ja perheelämän, pitäisi kannustaa ohjelmiin, tukiohjelmiin, veroleikkauksiin ja kannustimiin, joiden kautta päästäisiin siihen, että olisi tällaisia perheystävällisempiä työpaikkoja näille yksinhuoltaja-äideille. Erityisesti sosiaalipoliittisin toimin pitäisi puuttua näihin perheisiin koska syrjäytymisen ja köyhyyden riski on suurempi. Siksi Euroopassa pitäisi tutustua parhaisiin käytäntöihin tällä alalla. Ja lopuksi yksi seikka, joka on todella tärkeä. Minä olen nähnyt muutaman luvun, joiden mukaan joissain maissa kriisinhallinta ja budjettileikkaukset iskevät pahiten yksinhuoltaja äiteihin, esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa eronneisiin naisiin. Haluammeko todella, että nämä toimet iskevät köyhimpiin kaikkein pahiten? Meidän pitää osoittaa solidaarisuutta. Meidän pitäisi vedota hallituksiin, jotta he voisivat huolehtia enemmän näistä naisista ja lapsista, eikä niinkään puuttua budjettivajeeseen. Meidän pitäisi rohkeasti puhua sukupuolen mukaan tehtävästä budjetoinnista. Varmasti voimme kokoontua Barbaran kanssa myöhemminkin, mutta vähän aikaa sitten – järjestettiin seminaari yksinhuoltajan vanhemmista kautta Euroopan unionin ja sieltäkin kuultiin paljon mielenkiintoisia asioita, esimerkiksi minkälaisia toimia on, joilla voidaan tukea yksinhuoltajia vanhempia. Suurin osa näistä vanhemmista on naisia, joiden on hyvin vaikea pitää kiinni työpaikastaan, jotta he voisivat olla riippumattomia taloudellisesti. Paljon tietenkin riippuu siitä, mistä maasta puhutaan ylipäätään. Esimerkiksi alankomainen kollega sanoi, että Hollannissa yksinhuoltajaäidit tekevät enemmän työtä kuin aikaisemmin ja tekevät pidempää päivää. Joten tärkeää olisi katsoa, mikä tilanne on eri maissa ja joissain maissa totta kai sanotaan, että olisi tukia, jota annetaan erityisesti yksinhuoltaja äidille, mutta Latviassa, Itävallassa, Tsekissä ja Slovakiassa ei tällaisia toimia ole. On hyvä, että tämä asia on nyt otettu esityslistallemme. Ja olen varma, että tämä valiokunta on hyvissä käsissä, näin sanoisin, koska nuori kollegamme varmasti tekee hyvän mietinnän. Ja olen totta kai käytettävissä, jotta voimme etsiä ratkaisuja tähän ongelmaan, koska minä uskon, että olemme tasa-arvoisia riippumatta siitä, olemmeko naimisissa vai emme. Kiitos oikein paljon. Grazie, grazie mille soprattutto dell'auguri. Kiitoksia, kiitoksia myös toivotuksesta sille työlle, joka tätä valiokuntaa odottaa. Sitten Maria Janakudakis, konservatiivit ja reformistit ryhmästä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. En oikeastaan ole varjoraportoijana, vaan puhun ryhmäni puolesta. Tämä on erittäin kiinnostava aihe ja hyvin lähellä sydäntäni, koska ajattelen, että yksinhuoltaja äiti voi olla monella eri tavalla. Pidin erityisesti tästä viitteestä. Molemmat puhujat viittasivat yksinhuoltaja äiti, äitiytensä Äh, niitä on erittäin paljon tällä hetkellä ja yhä enemmän, ja meidän pitäisi ottaa tämä asia huomioon, kun tarkkailemme tätä tai käsittelemme tätä aihetta. Kuten on jo mainittu, niin yksinhuoltaja äitin taustoihin liittyy monia eri asioita, esimerkiksi avioero. Kuten yksi puhuja sanoi, avioliitto on erittäin herkkä tällä hetkellä. Se on mennyt poissa muodista melkein ja joskus erittäin vaikea pitää se avioliitto koossa. Meillä on eronneita, meillä on leskiä, meillä on avopareja, joilla on lapsia. Joten tämä vaikuttaa ihmisten asemaan ja tämä tieto ei ehkä ole niin vahva kuin se voisi olla, koska joku, joka on rikas ja jolla on vanhempain apua ja joka on leski, niin on todennäköisemmin tai vähemmän todennäköisesti köyhyysriskin uhan alla kuin sellainen henkilö, joka, jolla ei ole näitä tukea. Eli meidän pitäisi käsitellä eri tavalla näitä eri tilanteita, joissa ihmiset voivat olla, ja meidän pitäisi olla tietoisia niistä. Mitä sitten voidaan tehdä? Monet ihmiset ovat puhuneet taloudellisesta tuesta. Se on tietysti aina hyvä asia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on, me tarjoamme tuetta, meillä on tukea, meillä on esimerkiksi lapsi lisää ja niin edelleen erityyppisiä apuja. En ole aivan varma sukupuoliperusteisista tuista, koska me, kun me annamme tukea tietyille ryhmille, me voitaisiin puhua esimerkiksi etnisten ryhmien äm, tuista. On erilaisia aloja, jotka tarvitsevat tukia, mutta meillä on sitten lopulta ehkä hyvin pieni määrä ihmisiä, jotka ansaitsevat rahaa. Joten itse katsoisin enemmänkin laajempaa kuvaa ja en niinkään katsoisi sitä suoraa taloudellista tukea, vaan muita asioita, jotka liittyvät siihen. Minä, tämä on erittäin vanhanaikainen ää, sanonta, niin kutsuttu suuri yhteiskunta, big society, eli yhteiskunta, joka ottaa vastuun ja joka auttaa ihmisiä ja se voidaan tehdä esimerkiksi kokemusten jakamisella ja lasten hoidolla vapaaehtoisvaroin ja niin edelleen. Kreikka on erityinen tapaus. Jos olet leski, niin sinua e-, et, et jää marginaalin, mutta jos ö, olet saanut lapsen avioliiton ulkopuolella, niin olet ulkopuolella. Tiedän tämän Kreikan yhteiskunnasta onneksi meillä on Iso-Britanniassa hieman avarakatseisempi asenne. On paljon ongelmia, joita meidän pitää, johon meidän pitää pureutua. On helppoja eh, suoria, ikään kuin suoria tukiasioita, eh, mutta sitten on myös epäsuoria tukimuotoja. Esimerkiksi mitä tapahtuu niille lapsille, jotka tulevat epävakaista olosuhteissa, jos naisella ei ole perheen tukea, niin tämä vaikuttaa tietysti lapseen. Minun lähestymistapa olisi se, että, että pyytäisin jäsenvaltioita ottamaan huomioon tämän niin kutsutun laajan yhteiskunnan lähestymistavan, että ihmiset työskentelisivät yhdessä ja hyväksyisivät yksinhuoltaja vanhemmat ja auttaisivat heitä. Grazie, onorevole Janakudakis. Kiitoksia, edustaja Janakudakis. Nyt puheenvuoro Euroopan komissiolle. Marianna Paraskevas työllisyyspääosastosta. Ai jaha, täällä olikin vielä yksi toinen jäsen, anteeksi vain. Allora, io eh, ci sono ancora delle richieste di collega olen saanut vielä puheenvuoropyyntöjä. Kuulan ensin komission edustajia kuitenkin ja sen jälkeen annan puheenvuoron vielä niille jäsenille, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Kiitos, että kutsuitte komission osallistumaan tähän keskusteluun. Olen henkilökohtaisesti käsitellyt vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä 16 vuotta. Olin tasa-arvoyksikössä aikaisemmin ja nyt käsittelen sosiaalista osallistamista ja yhdessä Latrifiletin kanssa olemme tehneet tutkimuksia yksin huoltajavanhempien talouksista. Haluaisin palata muutamaan mainittuun seikkaan. Ensinnäkin haluaisin painottaa niistä teistä, jotka voivat johtaa yksinhuoltajuuteen. Joissain maissa erityisesti tie, jonka kautta päädytään yksinhuoltajan vanhemmiksi, on hyvin tärkeää, kun ajatellaan, miten yhteiskunta suhtautuu vanhempiin. Toinen asia, joka on mainittu, joka on hyvin selvästi käynyt tutkimuksessa ilmi, Patrifilehtin tutkimuksessa esimerkiksi, on se, että yksinhuoltaja äitien asema vaihtelee paljon sen mukaan, minkälainen hyvinvai, hyvinvointivaltio on, miten paljon tukea saavat. Eli etelä- ja pohjoisen välillä tässä on suuri ero, koska eteläisemmässä Euroopassa hyvinvointivaltio ei anna suoraa tukea erityisesti auttaakseen yksinhuoltaja äitejä. Kolmas seikka, jonka haluaisin ottaa esiin, on se, että tähän mennessä työ- ja perhe-elämän yhdistämiskysymys rakentuu sen ajatuksen varaan, että Kotitaloudessa on kaksi työssä käyvää, paikkansa ansaitsevaa vanhempaa. Paljon olisi tehtävä, jotta voitaisiin ottaa huomioon tämä uusi realiteetti, että yksinhuoltaja vanhempia on yhä enemmän. Lisäksi puhuttiin siitä, että yksinhuoltajuutta pitäisi pitää siirtymäkautena ihmisen elämässä. Ja tässä mielessä hyvinvointivaltiota voitaisiin vaatia tukemaan enemmän kuin muissa tilanteissa, jotta voidaan erityisesti auttaa ihmisiä pääsemään tästä tilanteesta. Ajattelisin esimerkiksi aloitteita, kuten Ranskassa – tällainen solidaarisuuteen perustuva tuki, eli jos saadaan työttömyyskorvausta ja sitten löydetään työpaikka ja työpaikan löytymiseen liittyy uusia menoja, kuten liikenteeseen siirtymiseen liittyvät ja lastenhoito, ja sitten saadaan siihen lisätukea. Ja tämä sopisi erityisesti yksinhuoltajan vanhemmille, jotka siirtyvät työmarkkinoille. Emerging in uh, many countries uh, in terms of... Ja sitten tilanne, joka on syntymässä useissa maissa. Tämä liittyy vanhempien tukemiseen. Nyt näemme, että syntyy enemmän ryhmiä, jotka pyrkivät tukemaan vanhempia – Ja tällaisia laitteita olisi toki hyvä tukea. Entä politiikkamme? Meillä on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen foorumi ollut jo vuodesta 2007 ja siihen liittyy kaksi prioriteettia, joiden kautta voitaisiin erityisesti pitää prioriteettina yksin huolta ja äitejä. Ensinnäkin lasten köyhyys. keskeisin tapa, jolla puutumme lasten köyhyyteen, on vanhempien tukeminen. Ja yksinhuoltaja vanhemmille olisi suositeltavaa antaa ylimääräistä tukea erityisesti siksi, että kuten aikaisemmin mainittiin, joissa maissa syntyy stigmaa siitä syystä, että ollaan yksinhuoltaja vanhempia, vaikka universaalisesti pitäisi huolehtia kaikista lapsista vanhempien asemasta riippumatta. Tämä siis olisi kaikkien eduksi. Toinen ala olisi EUn tasa-arvostrategia 2015 kun puhutaan sukupuolten välisen tuloeron umpeen kuromisesta, voisimme puuttua yksinhuoltaja äitien erityisongelmaan. Riittävän tulon puute, joka syntyy siitä, että kohdataan kaikki nämä esteet, jotka täällä on jo mainittu. Tässä tältä erää minun puheenvuoroni. Ehkä voin palata – myöhemmin ja esittää yksityiskohtaisempia ehdotuksia, jotka tulevat esiin tämän vuoden aikana eri seminaareissa ja foorumeissa. Kiitos. E Kiitoksia kiitän komission edustajaa. Tästä puheenvuorosta voimme vielä esittää hänelle kysymyksiä myöhemmin. Nyt pyydän lyhyitä puheenvuoroja ja erityisesti kysymyksiä e- asiantuntijoille Thomson, CSD-ryhmästä. Eh, Olkaa hyvä. President. Eh, first of all, I want to... Ihan ensinnäkin haluan kiittää meidän kahta puhujaamme näistä erittäin kiinnostavista alustuksista. Haluan, olen myös itse yksinhuoltaja äitien asiantuntijaryhmässä käytännön kokemuksen myötä. Pidin erittäin paljon siitä, mitä sanoitte tutkimuksesta monet asiat ovat sanottu nyt ja olen samaa mieltä sieltä, että täm, siitä, että tämä on monimutkainen asia. Olen myös sitä mieltä, että yksi tärkeä tekijä, ainakin minun kokemukseni mukaan, on se, että kun me vertaamme, niin meidän pitää katsoa, kuinka monta lasta on. Kun puhutaan, että naiset ovat e- vähemmän aktiivisia työmarkkinoilla, niin se on siksi, että, että on yksi lapsi ja Pohjoismaissa on enemmän lapsia. Yksinhuoltajaäiti, jolla on yksi lapsi, on paljon paremmassa tilanteessa kuin naimisissa oleva nainen, jolla on kolme lasta ja mies, koska hänellä on kolme lasta ja hänen pitää tehdä myös vaimon työ muun työn ohessa ja se ottaa paljon aikaa. Tämä on erittäin monimutkainen asia ja lasten määrä vaikuttaa tähän ja monet muut tekijät määrittelevät sen, millainen tilanne naisella on yhteiskunnassa. Yksi käytännön kokemus, joka minulla on omasta maastani Tanskasta, on se, että kun täällä on nähty paljon Euroopan maissa, niin isän osallistuminen ei ole asia, joka liittyy vanhempien väliseen suhteeseen, vaan se liittyy valtion sekä äidin väliseen suhteeseen. Eli valtio maksaa rahaa ja isä maksaa rahan valtiolle. Ja jos isä ei pysty maksamaan, niin ongelma on hänen ja valtion välinen. Ja valtio puuttuu tähän ja ottaa tämän rahan hänen tuloistaan. Itse olen nähnyt Portugalissa ja muissa maissa, että äidit eivät saa tätä rahaa ja he ovat äärettömän äärimmäisen köyhiä. Jos tällä alalla saataisiin Euroopan lainen lainsäädäntö, se olisi erittäin tärkeää. Toinen asia, jota ei mainittu, on seksuaalivalistus. Mainittiin, että Iso-Britanniassa, Maltassa ja ja Irlannissa on paljon ongelmia. Irlanti ja Malta, niissä maissa ei ole aborttia oikeutta. Se on Iso-Britanniassa, mutta miksi tällainen malli on sitten olemassa? Minun maassani on sellainen trendi, että yhä enemmän nähdään sitä, että teinit tulevat raskaaksi ja samaan aikaan viimeisen 10-15 vuoden aikana seksuaalivalistus ei ole ollut etusijalla, eli ihmisillä ei ole tietoa. Ja olemme nähneet sen, että nämä nuoret äidit, heillä on niin kutsuttu vaihtoehtoinen ura. He jättävät kodin, äh, anteeksi, jättävät koulutuksen ja työelämän. Tämä on erittäin monimutkainen asia. Meidän pitää tutkia näitä teiniraskauksia koska tämä on erittäin huono alku lähtökohta lapsille. On olemassa lapsia tai nuoria, jotka eivät pysty huolehtimaan heidän yhdestä, kahdesta tai kolmesta lapsesta nuorena. Eli tämä oli minun pieni kommenttini tähän. Kiitoksia. Sitten edustaja Kosta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän esittelijäkin. Tämä on todella kiinnostava aihe. On tärkeää, että kaikki annamme oman panoksemme tähän kertomukseen. Tämä on erittäin tärkeää työtä. Ensinnäkin Minusta meidän olisi työstettävä tiettyjä seikkoja, joita voisimme suositella EUlle. Ensinnäkin, kuten jotkut kollegat sanoivat, tarvitaan lisää lähentymistä tilastoihin, lisää tutkimusta, kenttätutkimusta ja pitkäaikaista tutkimusta. Eri hyvinvointipolitiikkojen vaikutuksia on tutkittava ja on tärkeää myös tutkia näitä parametreja. Esimerkiksi huolettavan lapsen käsite. Joissakin maissa lapsien ikä ei ole rajoitettu ja lapsi voi olla vaikka 60 ja Sitten nämä indikaattorit, jotka liittyvät sosiaaliseen syrjäytymiseen ja epäviralliset viralliset verkostot. Minusta tarvitaan perusteellisimpia tutkimuksia tästä asiasta ja olisi kiinnostavaa tehdä sellainen tutkimus, jossa meidän valiokuntammekin antaisi potkoa tutkimukselle ja ehkä myös tasa-arvoinstituutit voitaisiin ottaa mukaan tällaiseen tutkimukseen. Sitten toinen asia. ensin lyttinen osa, sitten siirryn politiikkaan. Minusta nämä tiedot ovat kiinnostavia. E, moninaisuus esimerkiksi, en tarkoita, että olisi kahta Eurooppaa, mutta meillä on selvästi erilaisuuksia. Ehkä yksinhuoltaja äitien kohdalla nähdään vielä paremmin nämä Euroopan kaksi tarinaa. Pohjoisessa on on yksinhuoltaja äitiä, jotka eivät ole naimisissa, joilla on nuoria lapsia. Thompson oli aivan oikeassa, koska kyseessä on kulttuurinen ristiriita. Olen aina ollut sitä mieltä, että tämän ongelman ratkaisemiseksi, niihin niin teini raskauksiin puuttumiseksi ei riitä ei riitä pelkästään äh, äh, raskauden keskeyttämismahdollisuudet, koska jossakin maissa on tällaiset olemassa ja silti ongelmia on, no, tähän liittyy syvällisemmät asiat. Meidän olisi me tarvitsisimme paljon enemmän apua ja tukea ja kuulemista, eikä annestaan tällaisia skemaattisia ratkaisuja. Sitten 37 prosenttia on luku, josta täällä puhutaan. Se kuitenkin piedottaa taaksensa tosiasioita. Etelässä on enemmän eroja ja pohjoisessa enemmän näymättömiä nuoria äitiä ja avioliiton ulkoisista lapsista. Lapset, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella, heille pitäisi olla samat oikeudet kuin muillakin. E, e, e, I bambini, i figli. Minusta lapset ja perheet olisivat, äh, olisi asetettava samalle viivalle. Tarvitaan yleisluontoisempaa lähestymistapaa, mutta minusta on kuitenkin tärkeää, että meillä on sellaista politiikkaa, jossa otetaan huomioon erityyppiset äh, yksinhuoltajavanhemmat. Äh, Pian päätänkin tämän analyyttisen osaan. Haluaisin lisätä tietoja tästä viimeisimmästä ehdotuksesta, jonka kollega Thompson esitti. Minusta se olisi erittäin tärkeä, niin että valtio ikään kuin toimii tässä takaajana eron sattuessa esimerkiksi elatustuki hoidetaan sitä kautta myös silloin, kun isä ei pysty tähän, ei ainoastaan silloin, kun hän ei halua. Tämä on hyvä yhdenmukaistava ehdotus. Ehkä tutkijat voisivat vielä kertoa meille, enemmän tästä eh, eri politiikan kirjoista Euroopassa. Selvästi on erilaisia toimia ja kukin maa voi eh, sopeuttaa omat eh, toimensa omaan taustansa. Siellä, missä etelässä perheverkostot ovat säilyneet pidempään, on vähemmän hyvinvointia ja pohjoisessa tilanne päinvastainen. Komissiokin puhui siitä, että on kuitenkin olemassa epävirallisia verkostoja, jotka olisi otettava huomioon. Tarvitaan joustavampaa työaikaa, erityisiä vapaa muotoja ja politiikka, jolla tunnustetaan erilaiset tukimuodot, joiden kautta voidaan päästä eroon riippuvaisuussuhteista. Voisitko kertoa, minkälaisia vaihtoehtoja Euroopassa tänä päivänä on, mitkä olisivat kaikkein kiinnostavimpia, joita voitaisiin viedä eteenpäin niin, että voitaisiin äh, rikastuttaa tätä Euroopan parlamentin kannanottoa, joka on hyvin voimakas. Kiitoksia sitten aina puheenvuoron asiantuntijoille päätelmiä varten. Nyt kun olemme kuulleet tässä Euroopan parlamentin ja komission edustajia, teillä on viisi minuuttia valitettavasti vain puheaikaa. Olkaa hyvä. Allora, uh... Naturalmente in cinque minuti è molto difficile. No viisi minuuttia on aika vähän aikaa. Täällä on aika vaikea tehtävä, mutta täällä on tullut esiin monia kiinnostavia kysymyksiä. Haluaisin vielä täsmentää muita asioita, joita sanoin aikaisemmin vähän liian lyhyesti. Ensinnäkin näyttää siltä, että, että palataan tähän kysymykseen, että Euroopan pitäisi tavallaan suunnata politiikkaa tavalla, joka merkitsee kulttuurista käännöstä. On siis otettava huomioon, että on yksinhuoltaja vanhempia, jotka ovat vielä liian nuoria ja heikossa asemassa työmarkkinoilla. Ja jos kyseessä on esimerkiksi isä, nuori isä, niin hän ei, ei ehkä halua, ei ehkä pysty maksamaan elatustukea. Meillä on uuden tyyppisiä haasteita johtuen perheiden rakenteiden muutoksista. Ne on tunnustettava eikä niitä pidä leimata. Minä haluaisin olla tässä vielä radikaalimpi kuin mitä tässä kahdessa puheenvuorossa on käynyt ilmi. Voi olla, että valtion ei pitäisi olla ainoastaan elatustuen takaa jana, jolla voitaisiin estää yksinhuoltaja äidin köyhtyminen. Tiedä voitaisiinko tässä todella korvatakin isän korvaukset, jos ei isä siihen pysty. En tiedä, onko tämä mahdollista Sitten eh, asia, jota halusin korostaa, jota en aikaisemmin ehkä pystynyt korostamaan tarpeeksi. On totta, että ne maat, joissa näitä ongelmia on ollut aikaisemmin, ovat nyt pidemmällä. Tällaiset perhekeskeiset eh, maat eivät eh, harjoita perhekeskeistä politiikkaa tai eivät ainakaan johdonmukaisesti. Hyvin tärkeä näkökohta liittyy siihen, että yksinhuoltajille suunniteltu toimet toimivat paremmin maissa, joissa ne ovat osa perhepolitiikkaa ja joissa ne toimivat johdonmukaisesti verrattuna Etelä-Euroopan maihin. Siellä hyvinvointi valtiossa on toisenlaisia toimia, on tällaiset vähimmäistulot ja yleisemmät universaalit tuet, eh, jotka merkitsevät sitä, että julkisesti ei tunnusteta sitä, että valtio tunnustaisi tällaisen kulttuurisen muutoksen ja ottaisi kontolleen lapsista aiheutuvat kustannukset. Tämä menee siihen sellaiseen suuntaan, johon hyvinvointivaltioissa on Euroopassa menty kauan niin, että – että ihmisillä voisi olla niin paljon lapsia kuin he haluaisivat. Tähän liittyy Etelä-Euroopan eh, hedelmällisyysluvutkin, lapsiluvut, eh, joka on kestävyyden kannalta tärkeä. On tärkeää, että näistä aiheista puhutaan julkisesti. Voidaan myös ajatella sen tyyppistä politiikkaa, joista ei tulisi mitään kustannuksia, mutta joiden kautta tunnustettaisiin vanhempien asema. On selvää, että tuki epävirallisille verkostoille olisi yksi tällainen mahdollisuus, mutta voidaan ajatella myös sitä, että voitaisiin helpottaa yksinhuoltajien äh, päivähoitomahdollisuuksia. jossakin maissa itä, yksinhuoltaja vanhemmilla on etuoikeus päivähoitoon, mikäli sosiaalitoimistossa on, on tällainen haettu ja ikään kuin suostuttu siihen, että heidät leimataan. En tiedä, voiko Eurooppa huolehtia näistä asioista. Näin vaikuttaa kulttuuristen asenteiden muutokseen. Se on hyvin tärkeää. Ja tämän jälkeen voidaan sitten pohtia erityisempiä toimia. Kiitoksia tästä panoksesta, professori Trifiletti. Seuraavana tohtori Libranti. Puhun kreikkaa. Onko täällä tulkkaus? Okay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 tilanne, se sitten äidin tai isän tilanne, niin tähän liittyy myös lapset. Pitää katsoa, mikä tilanne lapsilla on. On paljon myös yksinhuoltaja isiä, joka on, ja niiden määrä on yhä nousussa esimerkiksi Ruotsissa. Olen nähnyt joitakin lukemia, ja Ruotsissa 26 prosenttia vanhemmista on miehiä. Täytyy siis ottaa huomioon kaikki nämä ongelmat, joita eri maissa on siinä, kuinka voidaan äh, nämä yksinhuoltajuustilanteet voidaan järjestää. On sanottu, että Välimeren maissa äh, perhesiteet on säilytetty enemmän ja on sellainen perheverkosto, joka voi usein tukea ja korvata valtion roolin. Mutta on myös yhä enemmän sellaisia perheitä, jotka, tarv- jotka ovat ainoastaan valtion varassa. On puhuttu, tai tässä puhuttiin yhteiskunnasta, joka voisi korvata hyvinvointivaltion. En tiedä, onko tämä toteutettavissa kaikkialla. Luulen, että kansalaisten yhteiskunta on erittäin tärkeä kaikilla aloilla, mutta ehkä sosiaalituen alalla tämä ei aina onnistu, mitä esimerkiksi Välimeren maissa yhteiskunta ei, tai kansalaisyhteiskunta ei ole yhtä kehittynyt kuin muissa maissa. Joten pitää tutkia kaikkia puolia tässä tilanteessa äh, ja yksinhuoltaja vanhempien tilanteessa. Oli yksinhuoltaja sitten mies tai nainen oli nainen sitten leski tai eronnut tai mikä olikaan tilanne, niin yksinhuoltajuus ei kuitenkaan kestä ikuisuutta. Voi olla, että saadaan lapsi ja sitten ehkä mennä naimisiin kumppanin kanssa, mutta se, että on kaksi aikuista perheessä, se on erittäin tärkeää. On puhuttu siitä, että että Britanniassa ja muualla on teiniäitejä. Tässäkin vanhemmilla on vastuu, eli tämän teinin vanhemmalla. Valtio ei voi ottaa kaikkea vastuuta itselleen, myös kumppanit ja sekä vanhemmat, näiden teinien vanhemmat, niillä on myös, heillä on myös vastuu. Ja heidän pitää myös ottaa vastuuta tästä tilanteesta. Mielestäni tarvitaan yleisempää lähestymistapaa, mitä tulee kansalaisyhteiskuntaan ja valtioon Euroopan tasolla myöskin, koska esimerkiksi Kreikassa ei ole politiikkaa, joka olisi kohdennettu ainoastaan yksinhuoltaja äideille, on sellaisia toimenpiteitä, jotka on kohdennettu naisiin, lapsiin tietyissä tilanteissa, mutta ei ole yksinhuoltaja äiteä koskevaa politiikkaa. On vain joitakin viittauksia joihinkin tilanteisiin, jos esimerkiksi isä on vankilassa eikä voi maksaa elatusmaksua, mutta ei ole todellisia toimenpiteitä joka on kohdennettu ainoastaan yhden äiteihin. Kiitoksia tohtori Lybrantti. Sitten siirrymme tähän toiseen paneeliimme, eli menemme todella aiheen ytimeen yksinhuoltaja äiteihin. Haluaisin kiittää tässä vasemmalla puolella olevia asiantuntijoita ja pyydän nyt puhumaan näitä toisen paneelin asiantuntijoita. Meillä on MMM-järjestön puheenjohtaja Anne-Claire Liedekerke ja Saksan yksinhuolta edustavan yhdistyksen eh, Peggy Liebischin eh, tänne Euroopan unionin todella pitäisi nopeasti ryhdyttävä konkreettisiin ja aktiivisiin toimiin tällä alalla. Olemme perus, puhuneet erityisesti erilaisista lähestymistavoista eri jäsenvaltioissa – nyt pyrimme löytämään yhteistä lähestymistapaa kaikille niin, että Euroopan unionin toimet voisivat olla mahdollisimman konkreettisia ja ripeitä. Esittelen nyt ensimmäisen asiantuntijamme MME-järjestön puheenjohtaja Make Mothers Matter. Järjestöstä on siis kysymys. MMM-järjestö on kansalaisjärjestö, joka on perustettu vuonna 1947, jonka tehtävää on arvioida äitien merkitystä yhteiskunnalle sekä Euroopan toimielimille. Haluaisin tervehtiä pääsihteeriä, joka on täällä myös paikalla. Kyseessä on Karolin BBC ja MMM-järjestön pääsihteeri. Annan nyt puheenvuoron kuitenkin puheenjohtajalle. ripeto a Todella aika on 15 minuuttia. Matera. Ehm, je vais parler en français. Kiitoksia. Puhun ranskaa ja haluaisin ensinnäkin kiittää tästä mahdollisuudesta puhua teille tänään ja kertoa kaikkien näiden äitien suulla heidän äitiydestään. oli pyrin olemaan mahdollisimman tiivis ja uskollinen näissä päätelmissä. Joistakin näistä on täällä jo aikaisemmin puhuttu hyvin ansiokkaasti. Kuten Rova Matera kertoi, maailmanlaajuinen äitiliike MMM-järjestö on eh, uskontoihin ja poliitti ja poliisiin sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka on neuvoa antava järjestö YKssa. Sen tarkoituksena on edistää nais, äitien asemaa yhteiskunnassa ja kansainvälisissä ja kansallisissa järjestöissä. Pyrimme kentällä kuulemaan äitien äänen. Täällä parlamentissa olemme siksi, että, että te kuulisitte näiden äitien äänet. Tehän edustatte heitä vaalien kautta. Kyseessä ovat naiset ja äidit ja kuulemistilaisuuden aihe huomioon ottaen. Osa heistä on myös, on myös yksinhuoltaja äitejä. Vuodesta 1947 alkaen MMM-järjestö on muistuttanut kansallisille ja kansainvälisille päättäjille siitä äh, merkittävästä yhteiskunnallista arvosta, joka on äideille ja äitiydellä maailman tulevaisuudelle. MMM Eurooppa-järjestö onkin tutkimuspääosaston äh, hankkeessa kumppanina. Kyseessä on Family Platform-hanke, jonka loppukertomuksessa, joka pitäisi saada valmiiksi maaliskuussa, mainitaan ne avaintutkimuksen alat, joiden kautta voitaisiin kehittää uutta perheisiin vaikuttavaa politiikkaa. Tämä on työ, johon teitäkin pyydetään osallistumaan aktiivisesti, hyvät edustajat. Me annamme kentältä saavan kokemuksemme teidän käytettäväksenne. Family Platform-hankkeen puitteissa MMM sai tehtäväkseen muun muassa kertomuksen laatimisen Euroopan naisten tilanteesta, jotta tämä voitaisiin toteuttaa ja jotta voitaisiin todella toimia äitien äänitorvina. Olemme toteuttaneet nettitutkimuksen, johon yli 11 000 eurooppalaista äitiä vastasivat. Se järjestettiin helmikuusta elokuuhun 2010 niin 16 unionin maassa kymmenellä kielellä. Ja minulla on nyt kunnia esitellä tämän tutkimuksen tulokset koskien yksinhuoltajia äitiä. Yli 11 000 äitiä vastasi meille, 1500 yksinhuoltaja huoltajaa ja he puhuivat omista prioriteeteista. Suurin osa heistä olivat eronneita tai asumiserossa ja vain yksi neljästä ei ollut koskaan ollut äh, naimisessa eikä kumppanin kanssa ja vähän yli kymmenesosa oli leskiä. Meillä ei ollut vastauksia alle 18-vuotiaista äidestä, joten en tule puhumaan teille nyt hyvin nuorista teiniäideistä, joista aikaisemmin täällä oli puhe. Yksi mielisesti kaikki naiset totesivat, että äitiys merkitsi heidän elämässään syvällistä muutosta. He sanovat, että elämä ei enää näytä samalta kuin aikaisemmin, että kyseessä on valtava haaste, valtava vastuu ja jotkut äideistä tuntevat, että eivät ole aivan riittävän valmiita tähän tai ei ollenkaan valmiita. Kuitenkin kaikki puhuvat siitä, kuinka suurta iloa äitiys tuottaa ja se kyllä maksaa vaivan. E, esitin, e, esitimme heille seuraavan kysymyksen, joka varmaan teitä kiinnostaa. Jos voisitte lähettää viestin poliitikoille niin, että teidän äiti, äidin elämäänne voitaisiin parantaa, mikä tämä viesti olisi? Saimme valmi, valtavasti vastauksia tähän kysymykseen ja ne olivat hyvin samansuuntaisia. Tässä on nyt se, mitä nämä äidit teille ja parlamentin jäsenille haluaisivat kertoa. Kaksi teemaa tulivat hyvin vahvasti esiin. Ensinnäkin työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Toisekseen heillä on valtava tarve saada tunnustusta koko yhteiskunnalta niin, että heidän äidin, äidin rooli tunnustettaisiin. Ja kolmannekseen tarvit, he toivoisivat enemmän aikaa lapsistaan huolehtimiseen. Aloitan nyt tästä viestistä, joka koskee työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Siinä puhutaan eh, työaikojen ja kouluaikojen eroista, laadukkaista päivähoitopaikoista, esimerkiksi päivähoitopaikoista yritysten sisällä, eh, joustavista työajoista. Monet eh, äideistä pyytävät taloudellisia ratkaisuja niin, että he voisivat omistaa enemmän aikaa lapsilleen. Työ- ja perheelämän yhteensovittaminen ei heidän mielestään pitäisi koske ainoastaan sitä, että voitaisiin tyydyttävällä tavalla päästä kiinni työelämään, vaan siinä pitäisi myös yhteiskunnan tunnustaa se, kuinka tärkeä äitien oma panos on yhteiskunnalle. Heistä tuntuu, että heidän äh, tointansa ja tehtävänsä äitinä, äitinä ei tunnusteta. He pyyttävät todella tukea ja tunnustusta heidän tehtävässään kasvattaa vastuullisia yhteiskunnan jäseniä. Tämä on erity, eh, että heidät erityistä tukea silloin, kun he ovat yksinhuoltajia. He haluavat enemmän aikaa lasten kanssa viettämiseen, erityisesti silloin, kun lapset ovat pieniä. 80 prosenttia äideistä toivoisivat huolehtia lapsistaan täyspäiväisesti, eh, kunnes lapset täyttävät kolme vuotta, toisin sanoen ennen kouluikää. Kun lapset ovat kouluiässä, myös teiniässä he haluaisivat joustavan työn tai osa-aikatyön, joka voitaisiin sovittaa paremmin koulun, kouluaikoihin ja lomiin. Todellisuudessa he eivät voi kuitenkaan toteuttaa näitä toiveita, mutta heidän toiveensa osoittaa, kuinka tärkeänä he pitävät äidin rooliansa ja he pyytävät, että se otettaisiin huomioon. Suuri osa äideistä haluaisi olla aktiivisia työmarkkinoilla, mutta he ilmaisevat, että tietyssä elämän vaiheessa he haluaisivat myös enemmän aikaa huolehtiakseen perheestään. Palaamme vielä tähän elämän vaiheet problematiikkaan, joka olisi otettava huomioon. Nämä äidit puhuvat myös eroista ja päivähoidon ja työteon vaihtelusta, isien osallistumisesta lasten kouluttamiseen, oikeudenmukaisuudesta, väkivallasta, asuin, asuntokysymyksestä, perheiden tukemisesta ja vanhemmuuden tukemisesta, yksinhuoltaja äitien elämä on kiistatta vaikeampaa kuin naimisissa tai muuten pariskunnassa elävien äitien tilanne. Heillä on kuitenkin aivan samat pyrkimykset ja sama eh, käsitys eh, äidin roolin ja tärkeydestä, sama tarve mm, tämän eh, aseman tunnustamisesta. He haluavat myös aikaa sen toteuttamiseen usein ajan puute ja, ja keinojen puute aiheuttaa lisää stressiä ja epävarmuutta, joka vaikuttaa lapsiin. Euroopan komission köyhyyttä, lasten köyhyyttä koskevan kertomuksen mukaan yksinhuoltaja perheiden lapset ovat suurimmassa köyhyysvaarassa ja tuon, tiedämme, että suurin osa näistä ovat yksinhuoltaja äitejä. Mikään alue tai, tai ammatti tai sosiaalinen ympäristö ei tässä pelastu, mutta tässä on se yhteinen tekijä, että euron myötä elintaso romahtaa ja sen jälkeen on yksin huolehdittava jokapäiväistä toimista ilman mittakaavahyötyjä, joita tulee elämisestä pariskunnassa ja ilman kumppanin tukea. Euroopassa yksinhuoltaja perheitä on yhä enemmän. Vuodesta 1968 vuoteen 2005 lasten määrä, jotka asuvat ainoastaan yhden vanhemman kanssa, on noussut 6-16 prosenttiin. Tämä merkitsee yli 150 prosentin nousua valtava enemmistö näistä lapsista, siis 90 prosenttia, asuvat äitinsä kanssa. On siis erittäin kiillistä puuttua tähän ongelmaan, ei ainoastaan näiden äitien, vaan myös näiden lasten ja yhteiskuntiemme tulevaisuuden takia. Siksi haluamme kiittää teitä tästä aloitteesta. Hyvät edustajat, Monet teistä laativat erittäin kiinnostavia lausuntoja ja mietintöjä, jotka koskevat niitä vaikeuksia, joiden kanssa äitien ja naisten on kamppailtava. Ja me kiitämme teitä siitä. Kutsuitte MMM Euroopan tänne tekemään ehdotuksia ja käytännön ajatuksia. Ja tässä joitakin. On aivan välttämätöntä lisätä päiväkotipaikkoja pienille lapsille Tämän lisäksi on löydettävä luovia ratkaisuja monilla aloilla ja haluaisin nyt mainita neljä. Ensinnäkin talouskysymyksessä ALV ja perhetuet, toinen äh, talo äh, sillä äh, tasolla, että tunnustettaisiin palkaton kotona tehty työ ja sosiaalisesti kolmanneksi on pyrittävä estämään perheiden rikkoutta rikkoutuminen ja otettava isät mukaan ja kiinnitettävä huomiota asuntoolosuhteisiin ja, ja liikkuvien työntekijöiden perheiden yhdistämiseen ja poliittisesti on integroitava äidit mukaan niihin poliittisiin päätöksiin, jotka heitä paikallisesti koskevat. Yksinhuoltaja äitien köyhyysriski on kaksi-kolme kertaa korkeampi kuin muilla maista riippuen – heidän materiaalista tilannettaan on parannettava. On aivan elintärkeää ehkäistä näiden perheiden köyhyyttä, jos halutaan välttää köyhyyden periytyminen. Tästä syystä MMM-järjestö yhtyy niihin perhejärjestöihin, jotka vaativat ALV-järjestelyjä niin, että voitaisiin laskea ALV-tasoa lastenhoitopalvelujen muilta vastaavilta lyhyellä ja pienellä, pitkällä aikavälillä vaikutukset näkyisivät ja siksi komission ja neuvoston on tutkittava, millä tavalla tässä voitaisiin toimia. Tämä merkitsisi todellista rahoitustukea kaikille vanhemmille, erityisesti yksin huoltajille. Tämä olisi vahva merkki siitä, että EU kiinnittää huomiota yksinhuoltajille ja pariskunnille, jotka, jotka kasvattavat tulevia eu kansalaisia. Edelleen jäsenvaltioiden olisi pohdittava uudelleen perheille myönnettäviä tukia niin, että ensimmäistä lapsesta alkaen tukia voitaisiin saada. Taloudellisilla tasolla olisi huomioittava tämä kotityö ja lastenhoitotyö, josta ei saada palkkaa. Kyseessä on merkittävä siivu talouttamme ja BKT, jota ei kuitenkaan määritellä eikä arvioida, sitä ei tunnusteta nyt pyritään, pyritään ottamaan nykyään huomioon jo ympäristölliset vaikutukset BKT. Olemme sitä mieltä, että palkaton inhimillinen työ ja sen mukaan ottaminen BKT on, BKT on aivan keskeistä niin, että yhteiskuntamme tunnustaisivat sen, että tärkein rikkautemme on inhimillinen pääoma. Me pyydämme tutkimuksia siitä, millaista taloudellista merkitystä on palkattomalla kotityöllä. Tämän arvon tunnustaminen toisi muassaan vaikutuksia eläkkeisiin ja osa aikaa työmahdollisuuksiin. Näin voitaisiin myös isät ottaa paremmin mukaan. Se on edellytys niin, että äitien tilanne kaiken kaikkiaan paranisi, erityisesti kun kyseessä on eronneet äidit. Näin. Elämän vaiheesta riippuen tilanne vaihtelee 25-40-vuotiaana ammatillinen paine, paine on suurin, mutta myös perhe vaatimukset ovat suurimmat. Tämä on, on otettava huomioon. Sitten pariskuntien erosta johtuvat inhimilliset ja taloudelliset vaikutukset. Tarvitaan ennaltaehkäisyä. Ei tar- en, en, emme tarkoita sitä, että olisi väkisin pidettävä pariskunnat yhdessä, vaan pyrittävä äh, toimimaan ajoissa, kun se mahdollista. Ajanpuute eh, tekee myös inhimillistä suhteista vaikeampia ja, ja inhimillinen ja taloudellinen tilanne. 2020-strategiassa on päätetty, korost, on päätetty, että korostetaan myös sosiaalipolitiikkaa. Toivomme, että ryhdytään uudistaviin toimiin niin, että voidaan tukea perheitä kriisin aikoina perheet usein toimivat iskun vaimentamina, vaimentimina. MMM edellyttää, että tehtäisiin eurooppalainen tutkimus hyvistä käytännöistä niin, että tuntisimme, millä tavalla voidaan parhaiten saada isät osallistumaan perheelämään. MMM korostaa, kuinka tärkeää on tehdä investointeja niin, että taattaisiin asianmukaiset asuinolosuhteet perheille, joilla on pieniä lapsia. On myös tärkeää, että meillä olisi eurooppalaisia toimintaohjelmia, joissa otettaisiin huomioon liikkuvat työntekijät ja perheiden erillään eläminen ja vähennettäisiin tämän eron vai, kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi niin, että, että jäsenten maksamat tuet maksettaisiin niin, etteivät, ettei niihin tulisi liian pitkiä viivästyksiä ja että pyrittäisiin perheiden yhdessä pitämiseen. Olemme sitä mieltä, että EUn pitää suojella ja tukea perheitä niin, että ennaltaehkäistäisiin perheiden hajoaminen, koska vaikeina aikoina perheillä on keskeinen turvautuva rooli. Näist, näist, äitien mukaan ottaminen päätöksentekoon on yksi MMMn tehtävistä. Me toteutamme sitä paikallisella tasolla, esimerkiksi Ranskassa niin sanottuilla vaikeilla Pariisin esikaupunkialueilla on perustettu MMM Ranskan pieniä toimintasoluja siellä. Äidit puhuvat kaupunginjohtajille, le maire par le maire, ja siellä käsitellään turvattomuus ja väkivalta ja rikollisuusongelmista. Äidit ovat osallistuneet ratkaisujen löytämiseen ja, ja, ja toteuttamiseen omissa yhteisöissään. Äidit huolehtivat lapsiensa tulevaisuudesta ja haluavat palauttaa turvallisuuden lasten kasvualueille. Tätä kautta on päästy konkreettisesti ja tehokkaasti eteenpäin Halusin tänne tuoda kuuluviin kaikkien äitien äänen ideologiasta riippumatta. He edellyttävät ratkaisuja ja olosuhteita, niin että sellaisia olosuhteita, joissa he voivat toimia äitienä mahdollisimman hyvin. He toivovat, että te olette tietoisia tästä tilanteesta ja he toivovat yhteiskunnalta tunnustusta ja tukea omalle roolillaan. Hyvä puheenjohtaja Rova Matera, hyvät jäsenet, kiitän siitä, että saimme teidän ne äitien äänen kuuluviin Eurooppaan. E- Kiitoksia. Tämän jälkeen annan puheenvuoron toiselle puhujalle. Kyseessä on Saksan yksin huoltajia edustavan yhdistyksen puheenjohtaja, joka on perustettu vuonna 67. Tämä oli yksin huoltaja äitien järjestö. Siinä on tänä päivänä lähes 9000 jäsentä. Ja se puolustaa noin kolmen miljoonan yksinhuoltajaperheen tilannetta. Annan puheenvuoron nyt Peggy Liibisille. Ja pieni ehdotus. Toivon, että ette puhuisi liian nopeasti, koska muussa tapauksessa tulkeilla on vaikeuksia pysyä perässä. Teillä on 15 minuuttia aikaa, mutta mieluummin puhukaa 17 minuuttia, mutta sillä tavalla, että tulketkin selviävät tehtävästä. Fast. Yes, I will. <laughs> If it's okay. I prepared in English and I... Minä valmistelin puheenvuoroni englanniksi. Kiitos kutsusta tänne. Minä tulen tästä yksinhuoltaja-äitien ja isien järjestöstä Saksasta. Tämä kansalaisjärjestö on toiminut vuodesta 1967 ja se on euro, luonut eurooppalaisen verkoston vuonna 2007, joten me olemme yhteydessä myös eurooppalaisiin kansalaisjärjestöihin, jotka tekevät työtä yksinhuoltajien ja äitien eduksi Ranskassa, Espanjassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Ruotsissa. Ja me pyrimme löytämään muita järjestöjä muista Euroopan maista. Minun järjestöni lähestymistapa, joka on siis yksin huoltajäitien ja isien järjestö, pyrkii antamaan mahdollisuuksia yksinhuoltaja äidille ja isille, jotta he voisivat itse päättää elämästään elää hyvin omaa elämäänsä. Ei niin, että he joutuisivat hyväksymään apua ja e- tottuisivat elämään pienillä tuloilla. Tämä kaikki on riippuvasta Saksan perhepolitiikasta ja työmarkkinapolitiikasta. Se, että pyritään auttamaan yksilöitä tuolla tavalla, on toimi, joka ei voi onnistua, koska on mahdotonta siirtää näitä toimia suoraan toiselle yksilölle – niin kauan kuin hyvistä käytäntöistä ei tule standardeja ja lainsäädäntö ei saada merkittävää muutosta koko tilanteeseen aikaiseksi. Mikä sitten on yksinhuoltajien tilanne? Saksassa ehkä tilanne on vähän toisenlainen, mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että suurin osa perheistä on naimissa olevia pariskuntia, joilla on lapsia, sitten noin 19 prosenttia perheitä 90 prosenttia näistä yksinhuoltaja äiti ja sitten 9 prosenttia pareja, jotka eivät ole naimisissa, mutta joilla on lapsia. Yksinhuoltaja vanhemmilla on usein yksi lapsi, 70 prosenttia, ja 20 prosentissa on kaksi lasta ja noin 6,5 prosentissa tapauksista on kyse kolmesta tai useammasta lapsesta, eli yksi tai kaksi lasta on tavallisin malli. Me puhumme yksinhuoltaja äideistä. Isät yleensä huolehtivat vähän vanhemmista lapsista 10-15-vuotiaista tai 15-18-vuotiaista. Tästä kaavakuvasta näette tulotasoja yksinhuoltajaäitien osalta noin kaksi kolmannesta ansaitsee alle 1500 euroa omaan kotitalouteensa. No, tästä näette, miten köyhyys on lisääntynyt viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Oikealla yksin huoltaja, vanhemmat, vasemmalla naimisissa olevat. Joten usein on paljon köyhyyttä. Yksi poikkeus tuossa, en tiedä mistä se johtuu. Mikä on yksinhuoltajien tilanne? The single mothers are poor. Saksassa, kuten useissa muissa Euroopan maissa, äidit elävät köyhyydessä – 1-4 lasta. Useat elävät sosiaaliturvan varassa, ehkä käyvät töissä, mutta eivät ansaitse riittävästi eläkseen. Terveys on huonompaa kuin perinteisessä perheessä samoin kuin lasten terveys. 23 prosenttia on tuo ja naisten välisen palkan välillä – 29,3 prosenttia työssä kävissä naisista työskentelee matalapalkka-aloilla, yleensä palvelualoilla. Mitä politiikka ja ratkaisut? Jotta voitaisiin parantaa yksinhuoltaja-äitien tilannetta, pitää pyrkiä selvittämään syitä. Useita syitä on otettu esiin viime vuosina, kuten täällä on jo sanottu, työttömyys, osa-aikatyö, matala palkka, korkeat verot – lastenhuoltopalveluiden puute ja se, että ei ole riittävää elatusmaksua. Saksan hallitus keskittyy kahteen politiikkaan, että voitaisiin parantaa yksinhuoltajaperheiden tilannetta. Suorat maksut, lapsista maksettava tuki ja ohjelmat, joilla pyritään saamaan ihmiset mukaan työmarkkinoille. Työministeriössä on esitetty monia ohjelmia, joilla voitaisiin saada ryhmiä työmarkkinoille, maahanmuuttajat, vammaiset ja kauan aikaa työttömät. Keskittyminen yksin huoltaja perheisiin. Tämä koskee noin 630 000 henkilöä. Nämä ihmiset eivät ole löytäneet sopivaa työtä, vaikka ovat käyneet työvoimatoimistossa vuosia – Good Work for Single Parents, hyvä työ yksin huoltaja vanhemmille, Euroopan sosiaalirahaston tukema ohjelma on pyrkinyt auttamaan lähinnä yksinhuoltaja äitiä 95 prosenttisesti. 60 miljoonaa euroa käytetään 79 hankkeeseen kaikkialla maassa, jotta saadaan yhä enemmän yksinhuoltaja äitejä työmarkkinoille. Tarkoituksena on parantaa yksinhuoltaja vanhempien mahdollisuuksia saada työpaikka parantamalla työvoimatoimiston neuvontatyötä ja parantamaan lastenhoitopalveluiden laatua. Haluaisin myös sanoa jotain näistä suorista maksusta ja työmarkkinaohjelmista. Ensin tästä suoraan maksettavasta tuesta. OECD kritisoi usein suomalaista politiikkaa, jolla maksetaan enemmän tukea lapsista, koska se ei vähennä köyhyyttä. UNICEFin raportti on päässyt vähän samaan tulokseen, ja Hans Becklerin säätiön tuore tutkimus osoittaa hyvin selkeästi, miten tämä nykyväline, tai mitkään perhepolitiikan nykyvälineet eivät pysty vähentämään köyhyyttä. Yksi keskeisistä syistä on se, että niitä on liian paljon erilaisia. Saksassa on yhä enemmän kansalaisjärjestöjä, jotka haluaisivat todella perinpohjaisen muutoksen siihen tapaan, jolla nyt tuetaan perheitä. Työmarkkinahankkeista sanoisin sen verran, että niitä on ollut monia, erityisesti yksinhuoltajaäideille. Viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana niitä on tutkittu, kyllä Riedmüllerin tutkimuksessa, ja johtopäätös ja minun järjestöni järjestön ja monet muut uskovat, että he ovat oikeassa, että yksinhuoltaja äidit eivät voi menestyksekkästi osallistua työmarkkinoille niin kauan kun on niin paljon epätasa-arvoa sukupuolten välillä. Yksinhuoltaja äidillä on paljon vähemmän mahdollisuuksia saada työpaikkaa, ei siksi, että ovat yksinhuoltaja äitiä, vaan siksi, että he ovat ensinnäkin naisia ja toiseksi, koska he ovat äitejä. Tärkeimmät ponnistelut työmarkkinoilla pitäisi ei niinkään ole niin, että luodaan ohjelmia toisensa jälkeen, kun näistä hyvistä käytäntöistä niin sanotusti ei ole nähty mitään pysyviä tuloksia. Osat toimet ovat edelleen käynnissä tai katsotaan parhaita käytäntöjä tai ollaan arviointivaiheessa. Ensimmäiset raportit voimassa olevista hankkeista sanovat, että joillain on ehkä myönteisiä vaikutuksia alueellisella tai paikallisella tasolla ajatellen yhteistyötä – viranomaistahojen välillä. Tämä johtaakin kysymykseen siitä, mitä käytännönläheisiä ratkaisuja, minkä tyyppistä politiikkaa kannattaisi ajaa, jotta voitaisiin parantaa merkittävästi yksinhuoltaja äitien asemaa. Näinä päivinä saadaan Saksasta ensimmäiset tulokset hallituksen tutkimuksista, joka koskee tasa-arvoa miesten ja naisten välillä – Saksan politiikka ilmeisesti estää naisia käyttämästä täyden potentiaalinsa. Ja hankalana ongelmana niin kutsutut minityöpaikat. Ja samalla pitäisi muuttaa nyky verotusjärjestelmää. Pitäisi ottaa käyttöön minimipalkka, saada kiintiöt naisille johtavissa asemissa, ajatella työaikoja, jotka olisivat perheystävällisempiä ja muuttaa myöskin lapsista maksettu kattavaa tukea tai elatusmaksua. Meidän mielestämme useat suositukset liittyvät lähinnä tasa-arvoon. Tasa-arvoa Saksassa juuri erityisesti tarvitaan ehkä muissakin maissa, kun ajatellaan koulutusta, terveyttä, lastenhoitoa ja sitä, minkälaisen uran voi saada ja miten tämä riippuu sitä sukupuolesta. Olemme iloisia siitä, että on tehty EUn perhefoorumin yhteydessä tutkimus, joka osoittaa, että tasa-arvo olisi yksi keskeisimmistä ulottuvuuksista, kun ajatellaan perheen hyvinvointia. Siinä sanotaan, että tasa-arvo on keskeinen tavoite modernissa eurooppalaisessa yhteiskunnassa ja se liittyy kaikkiin muihin kysymyksiin. Se voidaan ymmärtää hyvin laaja-alaisena niin, että jokaisella henkilöllä on samantyyppiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan. Kaikilla mahdollisilla tavoilla ja kaikilla mahdollisilla tasoilla. Minun johtopäätökseni on seuraava. Yksinhuoltaja vanhempien järjestöt eivät näe kestävyyttä siinä, että saadaan kestäviä ratkaisuja nykypolitiikan hankkeiden kautta. Se, että valitaan esimerkiksi yksinhuoltaja vanhemmat erityisryhmäksi sosiaalisessa perhepolitiikassa ja työmarkkinapolitiikassa auttaa toki, ongelman analysoimiseen, mutta tätä kautta ei voida muuttaa niitä rakenteita, jotka aiheuttavat epätasa-arvoa. Hyviä ajatuksia on erittäin paljon saatu tutkimuksesta ja poliittisesta välineistä, joilla voitaisiin lisätä osallistumista ja helpottaa yksilöjen tilannetta silloin, kun heillä on ho- hoiva vastuuta. Joten politiikan olisi alettava nyt tänään. Kiitos. Presidente adesso diamo la puheenjohtaja Libis. Sitten komissiosta Anna Paskevas työllisyyspääosasta. So thank you again. Kiitos jälleen. Haluaisin ihan lyhyesti sanoa jotakin, mutta keskityn sellaisiin asioihin, joita tässä aikaisemmat puhujat sanoivat. Ihan ensinnäkin haluaisin viitata tähän lasten köyhyysasiaan. Kuten mainitsin aikaisemmin, niin komission kanta tähän on seuraava. Kaikki lapset, kaikkien lasten pitäisi hyötyä yleisistä tuista ja erityisesti tarvitaan kohdentamista niihin jotka ovat tarpeessa heidän tilanteensa vuoksi. Ja tässä yhteydessä viitataan lapsiin, jotka ovat yksinhuoltaja perheissä tai perheissä, jossa on yli kolme lasta, jotka ovat köyhyysriskin uhan alla. Palkaton työ mainittiin. Tämä on sellainen asia, jota, josta on puhuttu hyvin pitkään. Ja tämä on ollut sukupuolten välisen tasa yksikön esityslistalla hyvin pitkään. Ja tämä ei koske ainoastaan lastenhoitoa, mutta myös vanhustenhoitoa ja muiden huolettavien ihmisten hoitoa. Ja tämä on sellainen asia, jota komissio käsittelee uudelleen. Kolmas asia, mitä en vain nyt aikaisemmin, mutta mikä tuli esille viime viikolla täällä teidän valiokunnassanne, kun ö, puhuttiin naisten köyhyydestä, ja se on minimipalkka. Komission pitäisi toimia tällä alalla, jotta voitaisiin asettaa minimipaikka, palkka kaikille, kaikille, kaikissa maissa, ulkunottavatta Kreikkaa, Italia ja Unkaria. Kaikissa maissa on tällainen minimipalkka ja suurimmassa osassa maissa tämä on niin alhaisella tasolla, että ihmiset eivät pysty pääsemään köyhyydestä eroon. Eli tarvitsemme sellaisen minimipalkan, joka nostaa ihmiset köyhyydestä ja antaa ihmisarvoisen elämän. Sitten ää, äh, myös ongelmana ei ole sulo, tulojen siirto, vaan tämä koko malli pitäisi ajatella uudelleen, jotta voitaisiin vastata erityisiin tarpeisiin, joita on yksinhuoltaja vanhemmilla. Hyvistä käytännöistä on paljon esimerkkejä. Haluaisin mainita äh, esimerkiksi sellaisen hankkeen, joka aloitettiin ensin Suomessa, sitten Ranskassa ja monissa muissa maissa. Ja tässä ohjelmassa on lastenhoidon tuki 24 tuntia vuorokaudessa ja vanhemmat voivat saada tätä tukea. Haluaisin myös painottaa sitä, kuinka tärkeää on se, että perheiden rooli tunnustetaan laisten kasvatuksessa. Itsekin olen vanhempi ja suurimman osan ajasta me yleensä sanomme, että koulun pitäisi tehdä sitä ja tätä. Ei, se on meidän vanhempien tehtävä. Meidän pitää toimia roolissamme vanhempana. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, haluaisin myös sanoa, että tämän EU-köyhyyden vastaisen foorumin puitteissa – pyritään saamaan suosituksia siitä, kuinka voidaan puuttua lasten köyhyyteen. Ja siinä puututaan kaikkiin näihin asioihin ja tämä suositus on valmis tai se hyväksytään 2012 vuonna. Joten nämä ovat pääasialliset asiat, joihin komissio voisi vaikuttaa tässä keskustelussa ja jälleen kerran haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että sitten otti tämän aloitteen ja toivon, että tämä jatkuu pidemmälle. Kiitos. Lo faremo sicuramente, quindi ringrazio. Näin varmasti käy. Kiitän nyt komissiota ja annan puheenvuoron jäsenille kysymyksiä ja puheenvuoroja varten. Ille Figureido, hän on varjoesittelijä esittelijä Gue NGL-ryhmässä. Muito obrigada, uh, senhora deputada. Eu, eh, Kiitoksia. Pyydän anteeksi, kun tulin vähän myöhään, mutta minulla oli vähän vaikeuksia lentokoneen kanssa. Lentokonekin tuli myöhässä. Minun mielestäni tämä on tärkeä aihe. Kun ajatellaan naisten syrjintää ja erityisesti yksinhuoltaja äitien tilannetta, siinä tapauksessa syrjintä on hyvin huolestuttavaa laajuudessaan kun kyseessä ovat työn, työtä tekevät naiset tai työttömät naiset, riippumatta siitä, onko heillä niin, tapauksessa, jos heillä on pieniä lapsia, tiedän kyllä tapauksia, joista, joissa haastattelusta tulee todellinen draama. Mitä tulee tähän nykytilanteeseen, jossa joissakin maissa, kuten Portugalissa, jonka tilanteen parhaiten tunnen, koska olen itse portugalineinen, mutta on muitakin maita, kuten Espanja, Kreikka tai Irlanti, tai muita maita, joissa köyhyys on kasvamassa ja joissa ollaan tekemässä leikkauksia sosiaalikuluihin ja perheille myönnettäviin tukiin jotka koskettavat yksinhuoltaja äitejä, jotka tienaavat vähän, joilla on epävarmoja työpaikkoja. Tämä on todella dramaattinen tilanne. Viime viikolla juhlimme tai järjestimme köyhyyden agora-tapahtuman ja useat järjestöt pyysivät, että me Euroopan parlamentin jäsenet välittäisimme kollegoille sen närkästyksen, jota sosiaaliasioissa on havaittavissa yhä syvempiä ongelmia, on yhä syvempää köyhyyttä, joka koskee erityisesti tiettyjä haavoittuvia ryhmiä, kuten lapsia ja naisia tai nuoria. Nuorten työttömyysaste on joissakin maissa yli 40 prosenttia. Kyseessä on todella dramaattinen tilanne. Meidän on kiinnitettävä siihen kaikki huomioomme. Teen nyt sen, mitä lupasin heille. Välitän teille heidän närkästyksensä siitä, mitä Euroopan unionissa nyt on tapahtumassa. Euroopan unionissa todella köyhyys kasvaa ja erityisesti köyhyys koskettaa sellaisia ihmisryhmiä, joista tänäänkin puhumme, siis yksin huoltaja äitiä. Ja voisimme myös puhua ikääntyneistä naisista, koska suurin osa vanhuksista on naisia ja monilla on hyvin alhaiset eläkkeet, koska heidän palkkansa oli, hyvin pieni ja heidän työpaikkansa olivat epävarmoja äitiydestäkin johtuen. nyt on juuri päättynyt Euroopan köyhyyden vastainen vuosi. Kuitenkin on luvut Euroopan unionissa ovat kasvussa. Meidän ei kuitenkaan tule katsoa EUn keskiarvoja, vaan meidän on otettava huomioon se, että Euroopan keskiarvoissa ovat mukana köyhien ja rikkaiden maiden luvut. Rikkailla mailla on talouskasvua ja niiden luvut ikään kuin lieventävät muiden maiden dramaattisia tilanteita, jossa ongelmat vain kasvavat. Joten minusta olisi parempi, että puhuttaisiin epätasa-arvon ja köyhyyden kasvamisesta. Taloustoimet, joihin on nyt ryhdytty ja erityisesti tämä taloudellisen hallinnon paketti, tulee lähinnä vaikeuttamaan tilannetta, koska siinä ei oteta huomioon solidaarisuusperiaatteita ja siinä ei huomioida taloudellista ja sosiaalista kohesiota. Siinä ei huomioida näitä köyhyys- ja työttömyyskysymyksiä. Tai tässä arvo, tässä arvo puuttuu täysin näistä komission taloudellista suunnitelmista. Tästä syystä olen hyvin huolissani. tästä keskustelusta ja haluaisin siksi tuolla, tuoda esiin joitakin näistä huolista ja närkestyksen aiheista, hälytysmerkeistä, joita kuulimme tuolla Agorassa näiltä, näiltä järjestöiltä viime viikolla täällä Euroopan parlamentissa. Olisi hyvä, että komissiokin ottaisi tähän kantaa, mutta Ihmiset todella sanovat, että eivät he enää halua sanoja, he ovat kyllästyneet pelkkiin puheisiin, he haluavat konkreettista toimintaa. Tästä syystä haluan välittää teille tämän viestin. Konkreettisia toimia, taattu vähimmäispalkka Euroopan tasolla. Tuleeko tästä joitakin ehdotuksia? Tämä on aivan keskeistä näille henkilöille ja köyhyyden torjumiseksi jotta voidaan torjua naisten ja lasten köyhyyttä? Nämä ovat konkreettisia kysymyksiä, jotka asetan teidän pohdittavaksi. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana. Annan puheenvuoron viideksi minuutiksi edustaja Lullingille, EPP. Minulla on joitakin tarkkoja kysymyksiä puhujille. Ensinnäkin ensimmäinen puhuja, MMMin puheenjohtaja, puhui ratkaisusta, jota ongelmiin voitaisiin hakea, hän puhui ALVstä. Haluaisin kysyä, kuinka hän näkee tämän ratkaisun, TV, ALVn ratkaisun. Tässähän on sääntöjä Euroopan alueella Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat soveltaa näitä tai ei. Ajattelen tässä esimerkiksi Englantia ja ALVtä ja mitä tulee esimerkiksi erilaisiin asioihin. Eli kuinka te näette tämän teidän luovan ratkaisunne ALVn alalla? Sitten puhuitte myös siitä, että pitää ottaa huomioon myös palkaton työ, erityisesti naisten työ. Kuinka te otatte tämän huomioon, kun se näkyy esimerkiksi sellaisissa maissa, jossa naisten osuus työmarkkinoilla on pienempi ja miten tämä liittyy bruttokansantuotteeseen. Te tiedätte, että monet palkat tai maksut jäsenmaissa ja Euroopan unionissa resurssit tulevat siis jäsenvaltioiden maksuista yhteisön budjettiin ja tämä perustuu BKT. Eli jäsenvaltioita ei voida rangaista siitä, että siellä tehdään palkatonta työtä. Lisäksi te puhuitte perhetukien antamisesta äidille. Mielestäni tämä on tietysti itsestään selvä joissakin maissa, joissakin maissa vähemmän. Nämä tuet annetaan kuukausittain mai, äidille. Eli tämä on kuulu hyvin käytäntöihin. Lisäksi te puhuitte lapsenhoitopalveluiden järjestämisestä. Tästä pitäisi puhua enemmän, koska 80-luvulla on jo Euroopan komissiossa tehty selontekoja näiden palveluiden järjestämisestä ja tämä ovat varmaankin vielä voimassa. Meidän ei pidä tehdä näitä uudestaan, koska jos nämä suositukset on jo sovellettu, niin meillä on jo tämä asia hoidossa. Sitten puhuitte 24 tuntia vuorokaudesta tarjottavista palveluista ja muista palveluista. Haluaisin kysyä, onko tämä teidän mielestänne todellakin tarpeellista ja haluaisitteko rahoittaa tällaista palvelua? Ja se, mitä tulee äidin rooliin, te pyysitte enemmän aikaa, sitten pyysitte, että pitää ottaa huomioon elinkaari ja sitten pysytte, että saadaan enemmän työtä. Se, mitä te pyydätte, niin se on aika paljon. Haluaisin teitä kysyä, että kuinka te haluaisitte rahoittaa tämän kaiken ja toteuttaa kaiken tämän. Se, mitä tulee tilastoihin, köyhyystilastoihin, haluaisin tässä sanoi, että kaikki nämä tilastot, ne pitää lukea erittäin kriittisesti, kun jos tehdään köyhyystilastoja eri jäsenvaltioissa, niin voi sanoa, itse tulen Luxemburista, se, mikä on, kuka on Luxemburissa köyhä, jos mennään rajan toisella puolella, niin lorenis alueella nämä ihmiset ovat jo huomattavasti vähemmän köyhiä. Eli näitä tilastoja pitää lukea kriittisesti. E, tämä minimitaso on erittäin korkea tietyissä paikoissa ja meillä on myös vähimmäispalkka, joka on paljon korkeampi e, joillakin, joillakin aloilla. E, joillakin alueilla minimipalkka on erittäin pieni, jota ette haluaisi, eli puhutaan esimerkiksi 800 eurosta. Jos on sellaisia jäseniä, jotka pyytävät minimipalkkaa Euroopan tasolla, niin pitää tietää, että mistä tässä puhutaan. Se ei voi olla sama kaikissa jäsenmaissa, koska tilanteet ovat erilaisia eri jäsenmaissa. Eli tässä pitää todella kiinnittää huomioon eh, näihin utopisiin utopioihin, jotka eivät ole naisten etujen mukaisia. Sitten vielä yksi kysymys tästä saksalaiselle asiantuntijalle, koska tiedän, että Saksassa puhutaan paljon siitä, että mitä pitäisi tehdä, pitäisi kantaa tukia, pitäisi kantaa rahaa vai pitäisikö antaa palveluja? Jokaisen pitää tietysti tehdä oma valintansa, mutta on selvää, että raha, joka tulee todella lasten tarpeeseen palveluiden muodossa, niin tähän liittyy erittäin korkeat maksut ja, ja tässä pitää, pitää tietää, että meillä on sellainen periaate, tämä subsidiariteettiperiaate, Eli ei ole sellaista kuin one size fits all kaikissa jäsenvaltioissa. Ei päde kaikki samat säännöt. Kiitos. Diamo adesso la parola all'onorevole Thompson. Seuraavana edustaja Thompson ja pyydän todella, että jäsenet pitäisivät kiinni puheenajasta. First of all... Kiitos paljon. Ensin haluaisin kommentoida Livihin puheenvuoroa. Mielestäni sanomanne oli hyvin tärkeä, mielenkiintoinen. Tässä on kyse sukupuolesta, siitä, että on sekä nainen että äiti, ja että yksinhuoltaja äidit siksi ovat niin heikossa asemassa Saksassa. Tämä on varmasti oikea lähestymistapa, koska yleisesti ottaen – saksalaiset naiset osallistuvat erittäin vähän työmarkkinoihin. Osa-aikatyötä tehdään paljon ja siksi ei ole lastenhoitopalveluita niin paljon. Joten näistä eivät näe niin paljon työpaikoilla, kuten esimerkiksi Volkswagenin tehtäällä. Siellä kaikki ovat miehiä. Me tuemme minimitulo strategiaa tanskalaisessa puolueessa, mutta emme minimipalkkaa. Minimitulon pitäisi liittyä eri maiden BKT. hen Ja minimipalkka taas liittyy työmarkkinakysymyksiin. Minimituloa voidaan tukea, mutta Hartz 4 Saksassa antoi jo minimitulon että ainakin saa jonkun taatun tulon kuukausittain. Mutta näin parannetaan <clears throat> naisten asemaa työmarkkinoilla ja se vaikuttaa tietenkin myös yksinhuoltajaperheisiin. Perhepolitiikasta. Minä pahoin pelkään, että tulevaisuudessa on vähemmän perheitä. Demografista syystä myös kun tuota, tutkitaan työmarkkinoita, voidaan myös tutkia markkinoita ja katsoa, miten usein ihmiset menevät naimisiin. Suurissa kaupungeissa on enemmän naisia kuin miehiä ja syrjäisemmillä alueilla on enemmän miehiä kuin naisia. 70 prosenttia yliopistotutkinnon saaneista ovat naisia, jos ei löydä kumppaniksi akateemisesti koulutettua miestä, niin sitten ollaan yksin ja sitten adoptoidaan mieluummin esimerkiksi. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys nyt komissiolle, kun sanotaan, että kaikilla äideillä on oikeus universaaleihin etuihin lapselle. Mutta jos lapsi on syntynyt kenen hedelmätyksen kautta tai on adoptoinut, jos valitsee olevansa – yksinhuoltaja äiti, niin ei saa samanlaista tukea. Tämä on uusi trendi. Tämä on nykyelämää. Naiset voivat tehdä näitä valintoja tulevaisuudessa. Jotkut teistä kommentoivat Italiaa aikaisemmin, että perheen tulisi huolehtia ei niinkään valtion. Kun minä olin tapasin siileläisen nuoren naisen Tanskassa. Hän oli pakolainen ja hän sai perheensä yhdistettyä miehensä kanssa. Ja kun hän tuli maahan, niin hänen miehensä oli mennyt naimisiin toisen naisen kanssa ja kysyin häneltä, miksi et palaa Chileen oman perheesi luokse. Ja hän sanoi, että no silloin minun isäni jälleen päättäisi minun elämästäni, koska ilman miestä ei ole mitään. Ja sinun elämästäsi päättää silloin isä tai veli. Minusta tuntuu, että ainakin Euroopassa naisen pitäisi voida päättää, onko valtio parempi ystävä kuin isä tai veli tässä yhteydessä. Joten olisi hyvä, että saadaan valtion kautta tämä elatus apu mieheltä ja sitten näin voi tehdä omat päätöksensä. Kiitoksia nyt tänä puheenvuoron asiantuntijoille päätämme varten ja hyvä uutinen meillä on vielä noin 10 minuuttia teille aikaa. Toivotan todella tervetulleeksi MMM-järjestön puheenjohtajan mm, Rova Liederkärke. Olkaa hyvä. Je vais répondre d'abord à, à ma... Vastaan ensin Rova Lullingille. Se, mitä täällä edessänne sanoin, koskee todella sitä, mitä äidit ovat näiden kyselyiden ja työryhmien ja kenttätyön kautta ilmaisseet. Kun pyysin lisää aikaa ja tunnustusta näille vaikeuksille yhdistää työ ja perhe, elämä riippuen kunkin naisen elämänvaiheesta ja kun myös pyydettiin mahdollisuuksia tehdä työtä, äidit pyytävät, että he voisivat tehdä vähemmän työtä silloin, kun lapset ovat pieniä ja enemmän silloin, kun lapset kasvavat. Todella halusin teille tässä välittää sen, mitä äidit ovat meille kertoneet. He puhuvat meille äidin roolistaan hyvin huolestuneena ja äidin rooli on heille prioriteetti ja se ei tarkoita sitä, että eivätkö he haluaisi tehdä töitä. Olisi tunnustettava, että tietyissä vaiheissa eh, heille lapset ovat tärkeimpiä ja sitten on toisia vaiheita, joissa työ eh, saa taas oman paikkansa. Tämä on heidän eh, toiveensa, mutta on aivan itsestään selvää, että todellisessa elämässä äidit eivät voi tehdä, mitä he toivoisivat, koska elämä ei ole, ei vain mene niin. Sitten näistä luovista ratkaisuista. ALV-kysymys. Tätä on useaan kertaan toivottu näissä viesteissä poliitikoille. Jotkut kommentit totesivat, että me kasvatamme lapsia EUn tulevaisuutta, Euroopan tulevaisuutta varten. Sitten tulee meille kalliiksi ja kukaan ei meitä auta. Minä en ole kuitenkaan asiantuntija tässä. Minä en tiedä, millä mekanismilla tähän voitaisiin päästä, mutta komissio tai neuvosto voisi tehdä suosituksia suosituksia, joita jäsenvaltiot sitten voivat seurata, jos haluavat. Mutta uskon, että tämän tyyppiset eh, signaalit olisivat erittäin tärkeitä perheille, koska se osoittaisi, että, että, että arvostetaan näitä perheitä niin, ja tehtäisiin selväksi, että yhteiskunta ymmärtää, minkälaisen palvelun perheet eh, siellä tekevät. Minulle ei näitä luovia ratkaisuja ole, vaan se kuuluu näistä mekanismeista vastaaville. Heidän on ymmärrettävä, mitä tässä olisi tehtävä. Sitten tämä palkaton työ. Tarvitsemme tutkimuksen niin, että voisimme arvioida tätä työtä. Tällainen on tehtykin joissakin maissa – mutta sille ei ole annettu jatkoa. Tätä olisi, olisi, olisi voitava kvantifioida tätä työtä ja löydettävä mahdollisuuksia, joilla sen merkitys ymmärretään. Niin, että tunnustettaisiin ja tiedettäisiin tällaisen työn arvo. Olen varma, että kun lukisitte näitä, jos lukisitte näitä tekstejä, niin vaikuttuisitte siitä, kuinka äidit valittavat sitä, että heitä ei tunnusteta. Me teemme rankkaa työtä ja sitä ei tunnusteta. Pelkästään se, että taloudellisesti tunnustettaisiin heidän työnsä, olisi merkittävää. Kun tilanne nyt on mikä on, niin ehkä sinä päivänä, kun se taloudellisesti tunnustettaisiin, voi olla, että jonkinlaisia kompensaatioita tästä voitaisiin sanoa, kuten Rova Luling sanoi mahdollisuuksien mukaan, ja myös suhteessa isiin. En nyt puhunut näistä lu- lu- tuista, enkä myöskään tästä 24H päivähoidosta, se on joku toinen. Rova Thompson sanoi, että perheet ja äidit toivoisivat lisää aikaa perheille. Tämä on yksi pysyvä toive, jonka naiset ja äidit esittävät. He haluavat lisää aikaa perheelleensä. Kiitoksia. Grazie. Adesso invece diamo la parola per le conclusioni. Kiitoksia sitten päätelmiä varten. Puheenjohtaja Libisch. Werde Käytän vastauspuheenvuorossani ottaisin kantaa kolmeen kysymykseen. Ensin ajatuksen, joka otettiin esiin täällä tuo Big Society-yhteiskunta. Euroopan komission käyttämä puheenvuoro. Tällainen perust turva lapsille. Tämä vaatimus, joka tulee ihan selvemmin siis Saksassa, eli perusturva lapsen riippumatta vanhemman asemasta 500 euroa per lapsi. Me vaadimme riippumatta siitä, minkälaisessa perheessä lapsi elää, miten paljon vanhemmat tienaavat. Mutta tasaus menee verotusjärjestelmän kautta Eli ne, jotka ansaitsevat enemmän, maksavat tietenkin enemmän ja verojen kautta tai maksaisivat erikseen tähän kassaan, josta 500 tuki tulee. Perusajatus on se, että yhteiskunta kantaa vastuuta tulevista sukupolvista ja konkreettisesti myös lapsista. Äitien ja isien osalta ehkä tällainen Big Society-yhteiskunta-ajatus tarkoittaisi sukupolvien välistä tasausta lapsen kasvatuksessa esimerkiksi, että sosiaaliturvamaksuja voitaisiin jossain vaiheessa leikata yhtenä ajatuksena. Toiseksi mielelläni ottaisin kantaa siihen, minkälaiset suhteet ovat köyhyysjärjestöihin. Me olemme läheisesti mukana EAPNssä Euroopan tasolla, jota me osa köyhyysfoorumeihin Saksassa – me haluamme myös vähentää köyhien osuutta. Erityisesti myöskin naispolitiikassa pitäisi katsoa tätä tärkeää tavoitetta, eli että tukea annetaan tarpeen mukaan. Ja sitten raha tai palvelut, kolmas asia, kokonaisuus – tuen osalta, eli minkälaiset säännöt tiettyjen minimien osalta. Tämä on ihmisoikeuskysymys, ihmisarvoinen elämä. Siitä on kyse, kun puhutaan minimitulosta. Eli jos pidetään perustuslaillisena vaimaisvaatimuksena koulutusta, niin valtio ei voi lainsäädännön kautta tehdä tähän muutoksia, kun ajatellaan kilpailuttamista esimerkiksi. Se ei olisi mahdollista, että ei olisi mahdollista saada koulutusta jossain oloissa. Eli valtio on velvollinen huolehtimaan olemassaolon minimivaatimuksesta. Ja lasten osalta tämä tarkoittaa mielestämme sitä, että vanhemmat voivat autonomisesti tehdä valintoja lasten osalta, ei ainoastaan hyvin rajallisesta tarjonnasta, vaan valtion pitää myös tukea näitä palveluita. Siksi on tärkeää olla yhteistyössä köysjärjestöihin. Yhteistä asiaa on paljon, mutta meille on erityisen tärkeää – lasten oikeuksiin liittyvä, oikeuksiin perustuva tuki. Myös naisten osalta. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä vastauksista, joita kysymyksiimme saimme. Edustaja Pärskäs. Haluaisin vielä lisätä jotakin näihin tarvittaviin palveluihin. Eihän tämä rajoitu ainoastaan päivähoitopalveluihin, vaan aivan keskeinen kysymys yksinhuoltajaperheille on asuminen. Suurin osa näistä perheistä äh, asuu sosiaaliasunnoissa, vuokra-asunnoissa. Tällähän on vaikutuksia näiden perheiden ja erityisesti lasten elämään. Hyvin tärkeä palveluala koskee myös yksin naimattomien äitien työnhakuapua ja tukea. Brysselissä on uusi ohjelma, jo, jolla pyritään tukemaan eh, yksinhuoltajia äitejä, jotka hakevat ammattikoulutusta tai työpaikkoja ja näin heillä on mahdollisuus käyttää päivähoitopaikkoja lapsia varten tätä tämän aikana. Myös eurooppalainen eh, köyhyyden vastainen eh, verkosto on pohtinut paljon sitä, kuinka eh, voidaan saada energiapalveluja. Energiaköyhyys on myös ongelma, jolla on paljon vaikutuksia yksinhuoltajia perheisiin ja niiden lapsiin. Paljon voidaan tehdä tällä palvelukysymysten alalla. Meille vähimmäispalkka ei ole keskeinen kysymys, vaan pikemminkin tämä vähimmäistulo – niin kuin tanskalainen jäsen täällä ilmaisi. On olemassa tilastotietoja ja kvantitatiivisia tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi 2020 eh, mennessä, mutta nämä ovat kuitenkin tavoitteita, joita voidaan käyttää jäsenvaltiossa niin kuin huvittaa, koska meillä täällä on kolme indikaattoria, jota voidaan käyttää. Ja siinä on aika paljon manipulaatiovaraa. Ehkä se on hyvä, että meillä on nyt tällainen tavoite köyhyyden vähentämiseksi Euroopan tasolla, mutta nähtäväksi jää, kuinka tähän päästään. Tack för den kompletteringen. Kiitos tuosta täydentävästä puheenvuorosta. Nyt minun on aika antaa puheenvuoro jälleen esittelijälle, edustaja Materalle vetoa varten. Ole hyvä. Grazie presidente. Come ha detto Kiitoksia puheenjohtaja, aivan kuten sanoitte. Tämän mietinnön esittelijä esittelijänä. Mietinnössähän keskitytään siihen, että tehokkaasti, konkreettisesti ja nopeasti annettaisiin tukea yksinhuoltaja äideille, vaikka tänään olemme kuulleet monilta jäseniltä myös ongelmista, jotka liittyvät tähän problematiikkaan, kuten lasten köyhtyminen. Nämä ovat aiheita ja varmasti valiokunta keskusteluissa voimme kes- keskittyä siihen, mitä sitten konkreettisesti kirjaamme mietintöön. Haluaisin kiittää nyt kaikkia asiantuntijoita ja jäseniä. Minulle on oikein tärkeää muistaa kaikki täällä puhuttu. Olen täällä tehnyt muistiinpanoja ja tulevina päivinä pääsemme tässä eteenpäin. Minä, mitä, minä varmasti ryhdyn työhön jo heti tänään. Sukupuoliin sidonnaisen köyhyyden torjumiseksi on puhdettava hyvinvointivaltio ja muita seikkoja on ymmärrettävä, minkälaista syrjintää on olemassa sosiaalisessa ja demografisissa järjestelmissä jäsenvaltioissamme meillä meidän on pohdittava, miten tähän on tultu ja kuinka suuntaa voidaan muuttaa. varmaan työpaikat, heikko sosiaaliturva, työn ja perheelämän heikko yhteensovittaminen, yhteis, eh, yksinhuoltaja vanhemmuuden ja yhden palkan osuminen samaan perheeseen. Nämä ovat ongelmia, kun kun naiset yksinään huolehtivat yhdestä tai useammasta lapsesta. Sosiologisesti ja käytännön ja lähestymistavasta tilastojen perusteella olemme tänään keskustelleet. Tulo, tutkijat ovat jo vuosia osallistuneet tähän työhön ja tuovat meille niitä tietoja, joita me ja parlamentin jäseninä voimme hyödyntää. Mehän edustamme täällä 27 erillä jäsenvaltiota. Tarvitsemme näitä tietoja ja tulemme hyödyntämään niitä. Kun ajatellaan konkreettisia ratkaisuja tänään, olemme niitä käsitelleet. Niitä on useita. On, olisi edistettävä muun muassa päivähoitorakenteita ja taloudellisia tukia ja joustavampaa työtä niin, että vanhemmat voivat huolehtia lapsista myös koululomien aikana. Katsottava myös, mikä on isien vastuu. Hyvin usein eron jälkeen isät eivät enää huolehti lapsistaan rahoituksellisesti, mutta eivät muutenkaan. Vanhempien eroaminen hyvin usein johtaa siihen, että elintaso laskee ja tämä tuo muassaan sosiaalista syrjäytymistä paitsi näille naisille, niin myös lapsille, joilla on vaikeampi saada palveluja ja vaikeampi mm, soluttautua yhteiskunnan rakenteisiin ja saada mm, työpaikkoja. Puhumme aina kasvasta ja, kasvusta ja paremmista mahdollisuuksista nuorille. Olen myös budjettivaliokunnassa. Kuinka paljon me investoimmekaan EU 2020 strategiaan ja nuoriin. Kuitenkin tänään olemme valitettavasti havainneet, kuinka paljon esteitä tällä tiellä on. Meillä parlamentin jäseninä ja kansan edustajina meillä on vaikeuksia konkretisoida tämä tuki. Tämä valiokunnan jäsenenä minä olen kunnia olla täällä varapuheenjohtajana. Pyrimme tekemään aina kaikkemme, koska olemme naisia ja koska niin kuin alussa sanoin, olemme konkreettisia ja katsomme heti tavoitteita ja pohdimme sitä, kuinka tavoitteeseen voidaan päästä. No niin, lopetan oman puheenvuoroni tähän. Mielelläni olisin jatkanut keskustelua vielä pidempään, mutta luulenpa, että aika on vähissä. Joten pidän mielessä sen, mitä olemme täällä kuulleet ja ryhdyn työhön heti tänään. Ja todella kiitän teitä siitä, että olette olleet niin monilukuisena paikalla. Haluaisin kiittää jäseniä. Luulen, että Olemmekin päättäneet kokouksen tähän, että mukava illa jatkaa kaikille. Mä... Då vill jag tacka Mrs. Matera och... Minä haluaisin kiittää edustaja Matera. Edustaja Matera nyt lopuksi puhui taloudesta, investoinnista ja työstä budjettivaliokunnassa. Ja siksi minä haluaisin sanoa, että tärkein investointimme tulevaisuuteen on se, että me investoimme kaikkiin lapsiimme, että tiedostamme lasten arvon, sen, että kaikilla lapsilla on samat oikeudet syntyä yhteiskuntaan, jossa kaikkien lasten oikeuksia pidetään yhtäläisenä, jossa kaikilla lapsilla on samat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä yhteiskunnassa. Se on paras mahdollinen investointi tulevaisuuteen. Oikein hyvä, että voimme tämän päivän keskustelun saada päätökseen siinä hengessä, että me pidämme mielessä lapset ja lasten mahdollisuudet. Valiokunnassa mielellämme teemme yhteistyötä edustaja Materan kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta tästä tulee mahdollisimman hyvä mietintö. Tämä on tärkeä tulevaisuuteen liittyvä kysymys, joten työ jatkuu varmasti. Olen iloinen siitä, että meillä on ollut tänään tämä mahdollisuus saada kuulla kutsuttujen asiantuntijoiden kokemuksista ja oppia heiltä. Kiitos, että tulitte tänne. Kiitos komission edustajalle siitä, että osallistuitte keskusteluun. Kiitokset edustaja Materalle, kollegoille ja sihteeristölle, joka on tehnyt työtä, jotta tämä kuulemistilaisuus saatiin järjestettyä. Tämä oli mielenkiintoinen tulevaisuus, tilaisuus anteeksi, ja kiitos tulkeille, jotka mahdollistivat sen, että pystymme ymmärtämään toisiamme kielellisesti. Kiitos oikein paljon kaikille.